Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting today. A couple of announcements. Hyvää iltapäivää vain. Tervetuloa tähän kokoukseen. Me olemme koordinaattoreiden kokouksessa päättäneet käyttää tarkistuksiin uutta menettelyä erityisestä tapauksesta, monivuotisesta kalastuksesta, pelagisista kalalajeista Adrian merellä ja siihen tarkistukset ainoastaan Envi-valiokunnalta voidaan ottaa ja niistä sitten äänestetään Envi-valiokunnassa. Ja hyvä, Envissä hyväksytyt tarkistukset sitten viedään tuonne kalastusvaliokuntaan meidän valiokunnastamme. Ja teidän täytyy jättää 23. päivän kesäkuuta mennessä 11 mennessä aamupäivällä nämä tarkistukset. Ja toiseksi sitten tuo kestävän kehitysten tavoitteet 7. kesäkuuta iltapäivällä yhdessä järjestämme sen DEVE-valiokunnan kanssa. Ja se järjestetään YK on kestävän kehityksen tavoitteiden edustajien kanssa ja sinne tulee myös Norjasta ministeri, samoin kuin Tajani, puhemies Tajani alustuspuheenvuoron pitää ja sitten järjestämme kaksi paneelikeskustelua. Ja siinä Muhammad Junnus ja Jeffrey Sachs ja Paul Bowman ovat puhujina ja toivon, että te kaikki osallistuisitte, monet osallistuisitte tähän merkittävään tapahtumaan. Ja teille on kerrottu myös tuosta Tukholmaan järjestetystä ENVI-kokouksesta 20. 21. helmikuuta. Tänään 20 kieltä on käytössä ja myös voitte sähköisesti löytää tämän kokouksen asiakirjat ja kokous välitetään verkon kautta. Jos kukaan ei ole vastustanut meidän maaliskuun kokouksemme pöytäkirjaa, niin sitten pöytäkirja hyväksytään. Ja ensimmäinen vieraamme tänään on esittelijä Sigrid Mureshan. Hän on yleisesittelijänä 2018 talousarviota ajatellen. Ja nyt hän sitten tähtää kasvun, työllisyyden ja turvallisuuden talousarvion aikaansaamiseen. Ja meidän valiokunnassamme koordinaattorit ovat päättäneet, että Envi osallistuu tähän mandaattikeskusteluun ja kolmikantaan kirjeen muodossa. Ja 40 pilottiluonnosta. Nyt Envi on lähettänyt tähän komission ehdotukseen ja lopulta sitten me Envissä 10. heinäkuuta äänestämme tästä ja sitten elokuussa budjettivaliokunnassa. Ja nyt sitten Sigrid saa tästä puheenvuoron budjettiasioista. Mureshan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Kiitos siitä, että voin tänään olla vieraananne. Oikeastaan vierailuni on kaksi syytä. Ennen kaikkea haluan esitellä oman näkemykseni unionin talousarvion pääprioriteeteista – ensi vuodelle sellaisena kuin me olemme ne kuvailleet unionin budjetin suuntaviivoissa. Nehän hyväksyttiin suurella enemmistöllä maaliskuun täysistunnossa. Toiseksi, ja vielä tärkeämpänä syynä, tulen myös tänne kuuntelemaan tämän valiokunnan prioriteetteja unionin talousarviosta ensi vuodelle. Budjettimenettelyn mittaan tiedän, mikä teille on tärkeää tai mitä minun on otettava huomioon. Aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, kaksi tärkeää prioriteettia unionin talousarviossa ensinnäkin työpaikat ja kasvu ja toisena kansalaisten turvallisuus. Tein tämän määrittelyn sen takia, että katson, että juuri tätä kansalaiset meiltä odottavat juuri nyt. Työpaikkoja ja turvallisuutta. Ne ovat kansalaisten tärkeimpiä huolia, joihin meidän on puututtava. Miten näen tämän onnistuvan? Ensinnäkin työpaikat ja kasvu. Me tarvitsemme vahvaa taloutta, joka on kilpailukykyinen, johon voimme luottaa ja johon investoijat, sijoittajat luottavat, niin että sijoittajat todella sijoittavat talouteemme. Minä uskon, että työpaikkoja luodaan ennen kaikkea yksityisellä sektorilla ja meidän tehtävämme valittuina kansanedustajina on ennen kaikkea kannustaa, luoda sellaiset puitteet PK-yrityksille, jotta ne voivat kasvaa ja sijoittaa. Näin ollen korostan myös innovointia, infrastruktuuria, PK-yrityksiä, sitä, että tartumme nuorisotyöttömyyden ongelmaan tuemme yrittäjiä, aivan erityisesti nuoria yrittäjiä. Näin saamme vahvan talouden aikaiseksi tätä haluan viedä eteenpäin myös budjetissa, eli Horisontti 2020, Kosme, Verkkojen Eurooppa, Erasmus-ohjelma. Erasmuksessahan ei ole kyse pelkästään opiskelijavaihdosta. Tutkimus osoittaa, että kun annetaan työpaikka äh, nuorille, niin äh, työnantajat nimenomaan pitävät äh, hyvänä sitä, että kansainvälinen kokemus on valttikortti silloin, kun nuoret lähtevät ensimmäistä työpaikkaansa työmarkkinoilta etsimään. Eli Erasmuksella voimme tukea myös sitä, että nuoret pääsevät paremmin alkuun työurallaan. Olen valmis jatkamaan työtä ja parantamaan työtä, kun havaitsemme, että kolmen vuoden jälkeen olemme havainneet, että tarvitaan nuoriso työttömyysaloitteeseen varoja. Voi olla, että meillä on ajatuksia siitä, miten tätä nuorisotyöllisyysaloitetta vielä tästä voitaisiin tehostaa. Ja toiseksi turvallisuus. Niin kuin tiedätte, otsakkeessa kolme ja neljä resurssit ovat hyvin rajalliset. Meidän on pitänyt jo tehdä paljon maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi viime vuosien aikana. Miten voimme tehdä jotakin näillä rajallisilla resursseilla, jotka nyt ovat käytössämme? Katson, että ensinnäkin meidän on vahvistettava unionin virastoja, jotka ovat vastuussa oikeus- ja sisäasioista. Frontex, Europol, Eurojust, EASO – mitä on vahvistettava, niille on tarjottava myös lisää resursseja henkilökuntaa, saatava parempaa yhteistyötä, synergiaa, tiedon kulkua on parannettava. Esimerkiksi silloin, kun kyse on terrorismista, epäilyistä tai huumekaupasta, asekaupasta. Näin voimme paremmin suojella ulkorajojamme. Tuen myös valmistelevia toimia, joita Euroopan komissio ehdottaa puolustusalalla. Mielestäni jäsenvaltioissa ei voida käyttää rahaa summia, summia 28 kertaa, vaan pikemminkin toimittava Euroopan tasolla ja sitten annettava tulokset jakoon kaikkien kesken unionissa. Eli tuen näitä komission valmistelevia toimia puolustuskysymyksessä. Turvallisuus unionissa tarkoittaa myös sitä, että meidän on suunnattava katseemme myös lähiympäristöön, välittömän ympäristöömme. Sekä itäinen että eteläinen ulottuvuus naapurustostamme ovat budjetin prioriteetteja. Me havaitsemme entistä aktiivisemman Venäjän federaation idässä ja sitten Afrikan ja Lähi-idän kysymykset luonnollisesti aiheuttavat meille paljon maahanmuuttopaineita. On puututtava maahanmuuton juurisyihin silloin kun käytetään yksi euro tälle alueelle, niin se on hyvin käytetty euro. Voimme tukea niitä ihmisiä, jotka todella ovat tarpeenalaisia tällä alueella, eikä sitten vasta tueta, kun he tulevat Eurooppaan. Näin toimiminen on helpompaa ja poliittisesti myös parempi kuin että odottelemme, että nämä ihmiset tulevat Eurooppaan. Tämä on myös turvallisempaa. On sanottava, että että minun mietintöni suuntaviivoista hyvin selkeästi toteaa myös sen, että on keskusteltava ilmastonmuutoksesta. Tämän lisäksi on ponnisteltava, jotta pääsisimme pitkän aikavälin tavoitteeseen, eli 20 prosenttia EUn budjetin menoista käytettäisiin ilmastonmuutoskysymysten ratkaisuihin MFFstä. Suuntaviivoissa painotetaan myös Life-ohjelmaa, sen on saatava ensi vuonnakin riittävä budjetti. Sama pätee myös kansanterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen. Kun kyse on unionin virastoista, nehän kuuluvat teidän toimivaltuuksiin. Ne, kyse on esimerkiksi elintarviketurvavirastosta, jossa EUn rahoitus on huomattavaa. Toiset virastot taas toimivat maksuperusteisesti silloin, kun kyse on kemikaalivirastosta tai ympäristövirastosta. Budjetilla totta kai on oma osuutensa. On varmistettava ensi vuonna, että resurssit, jotka annetaan näille virastoille, ovat riittävät, jotta ne voivat todella täyttää tehtävänsä. Niin kuin tiedätte, meillä oli tavoite vähentää kaikissa unionin virastoissa henkilökuntaa viidellä prosentilla. Virastot, jotka teitä erityisesti kiinnostavat, täyttävät tämän velvoitteen. Kaikki on siis kunnossa. Jatkossa tuen sitä, että olisi hieman räätälöidympi lähestymistapa. Aiemmin siis kaikkien virastojen piti vähentää henkilökuntansa viidellä prosentilla. Sitten olemme ymmärtäneet, että maahanmuutto ja pakolaiskriisi on eh, käsissä ja sitten henkilökuntaa piti kuitenkin tämän Kelan virastossa leikata. Tuen sitä, että jatkossa siirtyisimme räätälöitympään lähestymistapaan silloin, kun kyse on virastojen henkilöstöstä. Eh, lisäyksiä pitää tehdä silloin, kun ne ovat mahdollisia tai niitä tarvitaan, ja leikkauksia silloin, kun niitä vaaditaan. Eh, tiedätte varmasti, että Lontossa sijaitsee lääkevirasto, sen on muutettava yhdistyneestä kuningaskunnasta sitten, kun yhdistynyt kuningaskunta ikävä kyllä jättää unionin. Me budjettivaliokunnassa olemme sillä kannalla, että kustannukset eivät tule pelkästään budjetin kirjattavaksi ja budjetista kustannettavaksi, koska me emme tehneet tätä exit-päätöstä. Tämä ei kuitenkaan ole vielä 2018 vuoden päätös. Vuonna 2018 yhdistynyt kuningaskunta on edelleenkin EUn jäsen oikeuksinen ja velvoitteinen, eli virasto toimii näin ollen yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2018. Kuitenkin viraston sijoittamiseen on paneuduttava jatkossa ja sitä on valmisteltava hyvissä ajoin. Puheenjohtaja mainitsi pilottitoimet ja valmistelevat toimet, joita Envi-valiokunta ehdottaa. Tehän tiedätte, että yleisesittelijällä on helppo elämä, jos valiokunnat ja, ja jäsenet eivät ehdota paljoakaan tämän tyyppisiä hankkeita. Minä kuitenkin olen alusta saakka rohkaissut siihen suuntaan, että ehdotuksia tehdään paljon. Toki se vaikeuttaa minun elämääni, koska täytyy tehdä valintoja, mutta olen sitä mieltä, että mitä enemmän ehdotuksia tehdään, niin sitä parempaa laatua myös saamme aikaiseksi. Meillä on määräaika, johon mennessä pilottihankkeet ja valmistelevat toimet on budjettivaliokunnalle esitettävä. Me keskitämme tämän työn ja toimitamme tiedot komission esiarviota varten. Jos komissio on antanut arvosanan A niin silloin hanke todennäköisesti voidaan rahoittaa. Sellaisiakin pilottihankkeita, jotka ovat saaneet arvosanan B-komissiolta, voidaan todennäköisesti rahoittaa. Jos arvosana on C, niin niitä ei todennäköisesti rahoiteta. Näinhän oli myös viime vuonna. Eli A- ja B-kategoriassa olevat hankkeet toteutetaan. Tiedän, että ympäristövaliokunta on yksi niistä valiokunnista, josta aina tulee mielenkiintoisia hyviä pilottihankeehdotuksia. Tässä minun näkö näkökulmani tästä aiheesta, puheenjohtaja. Halusin olla paikalla jo yhteistyömenettelyn alkuvaiheessa. Komissiohan esittelee toukokuun lopussa talousarvioehdotuksen. Mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiänne tämän jälkeen. Aivan niin kuin puheenjohtaja mainitsi, te lähetätte kirjeen muodossa oman kannanottonne ja myös syksyllä neuvottelujen aikana olisi hyvä, jos voisitte olla yhteydessä minuun ja tämän lisäksi kertoisitte omiin havaintoihinne pohjautuen kentältä, mitkä ovat sellaisia hankkeita, joihin minun tulisi aivan erityisesti kiinnittää huomiota ja varmistaa, että ne saavat riittävästi rahoitusta unionin budjetista ensi vuonna. Kiitos ja mielelläni käyn näkemysten vaihtoa tästä yhteistyön osa-alueesta. Äh, Mr. Kiitokset Mureshan Ja minä olen talousarviovaliokunnan puolesta esittelijänä, niin aloitankin. Jo puutuitkin niihin asioihin, jotka ovat meillekin merkittäviä. Kuitenkin korostaisin sitä, että me tarvitsemme riittävät varat ilmastoon liittyville toimille ja biodiversiteetin luonnon monimuotoisuuden suojelemiselle, LIFE-ohjelmalle, terveysohjelmalle ja myös ihmis- eh, siviili- siviilien suojelumekanismille. Ja haluaisin vielä myös kiinnittää huomiota siihen, mihin puutuit itsekin, eli miten on rajoitettu talousarviota hajautetuille virastoille. Ja minä haluaisin huomauttaa, että jos katsomme vaikkapa ympäristövirastoa ja viimeisiä vuosia, kun asetuksia on tullut monta peräjälkeen, mutta silti sieltä vähennetään muutama prosentti, eli me vaadimme enemmän työtä, laadukkaampaa työtä, mutta kuitenkin rajoitamme talousarvion voimavaroja, joten tässä mielessä meidän on tutkailtava miten tätä virastoa voitaisiin talousarviolla auttaa. Ja sitten muut virastot, esimerkiksi ruoka- elintarviketurvallisuusvirasto, se on kansalaisten kannalta myös merkittävä. Ehkäpä sitä täytyy myös tutkailla tarkemmin, sen budjettimahdollisuuksia ja asetusta, jotta voisimme saada sitten sinnekin laadukkaat asiantuntijat ja tutkimustulokset ja tutkinnat vastaamaan yleisen mielipiteen suuriin huolenaiheisiin monista eri tuotteista. Ja sitten myös vielä tuo Euroopan lääkevirasto, johon viittasitte. Me olemme siitäkin huolissamme, sillä sekin täytyisi saada toimimaan kaikkina aikoina, joten emme haluaisi nähdä mitään laadun ja toiminnan ongelmia tuonkaan viraston toiminnassa sen, kun ajatellaan liittymää tuohon yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen ja muihin jäsenvaltioihin. Jos ajatellaan virastoja, niin ei tämä sinänsä meidän virheemme ole tämä virastotilanne. Meillä täytyy olla siis joku varasuunnitelma olemassa jos tässä ryhdytään riitelemään brittien kanssa rahoituksesta ja tämän viraston rahoittamisesta myös. Ja me olemme olleet huolestuneita myös tuosta vuokrasopimuksesta, viraston säännöistä ja sopimuksista. Ei tämä alkuunkaan nyt ole viraston kannalta rohkaiseva tulevaisuuden näkymä. Tämän nyt esittäisin tässä vaiheessa ja haluaisin toki myös nyt pyytää muita kollegoita ja varjoesittelijöitä myös puhumaan tästä asiasta. Ja aloitamme tästä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa – näistä näkökohdista, jotka mainitsitte. Haluaisin vain korostaa yhtä näkökohtaa, jota, jota herra Murason ei maininnut. Hän sanoi, että on selvää, että ihmisiä Euroopassa kiinnostaa juuri seuraavat aiheet, kasvu, työllisyys ja turvallisuus. Heitä kyllä kiinnostavat turvallisuusasiat, mutta muun, muunlaidenkin niin turva ja suojaa. Envi-valiokunnan näkökulmasta haluaisin mainita kolme seikkaa. Ensinnäkin, kun puhutaan ympäristöstä, niin silloin pitää puhua myös ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisesta. En tiedä, miten tämä on heijasteltu talousarvioluonnoksessa. Me tarvitsemme siis näitä valmistelu toimia ja muita, sillä jos emme ole valmistautuneita, emme voi reagoida sitten, kun nämä ongelmat tulevat, ja niin tulevat kyllä eteen. Voin tämän itsekin sanoa, sillä vuonna 2011 olin esittelijä ja käsittelin valkoista kirjaa ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Sen jälkeen ei ole tapahtunut paljonkaan, joten meidän pitäisi nopeuttaa toimintaamme, sillä jos mitään ei tapahdu, niin siitä tulee ongelma kansalaisille. Ja sitten pitäisi puhua myös elintarvikkeiden turvallisuudesta. Tämäkin kiinnostaa ihmisiä. Puheenjohtaja puhui virastojen rahoituksesta. Tämä on juuri tärkeää, sillä me annamme virastoille yhä enemmän tehtäviä ja annamme niillä yhä vähemmän varoja, joten tilanne ei ole hyvä. Tämä nyt on minun henkilökohtainen mielipiteeni, ei ryhmäni mielipide, mutta tämä kuitenkin sanoisin, en tiedä, onko elintarviketurvallisuusvirasto edelleen kykenevä täyttämään tehtävänsä. En ole itse siitä varma. Ja sitten meidän pitäisi puhua myös elintarvike toimitusketjujen turvallisuudesta ja tuholaismyrkyistä. En tiedä, miten niiden, niitä valvotaan. En tiedä, pannaanko niitä koskevia sääntöjä tarpeeksi hyvin täytäntöön. Mitä siis tulee terveyteen, niin varmasti kohta tulee ongelmia eteen. Yksi niistä on mikrobilääkeresistenssi. Jos tästä tulee tiettyjä ongelmia, niin me ole, olemme tuhoon tuomittuja, joten meidän pitäisi puuttua asiaan. Joten minun kysymykseni kuuluu, jos tämä nyt on sinällään kysymys, tämä on ehkä enemmänkin vetoomus. Miten äh, luulette siis näiden prioriteettien olevan mukana talousarvioesityksessä? Jos ne ovat mukana, niin ovatko ne tarpeeksi korostetusti mukana? Se olisi minun kysymykseni. Kiitos. Kiitokset. Ja olkaa hyvä. Thank you and uh, thank you. Kiitos, kiitos Siegfried, että olet paikalla. Mukava nähdä sinut tässäkin roolissa. Puheenjohtaja ja Pavel ovat jo kommentoineet virastotilannetta. Meillä on tästä kaikilla yhteinen näkemys. Minun kysymykseni liittyisi ilmastoalan menoihin. Me olemme asettaneet tavoitteeksi 20 prosenttia. Me tiedämme, että komissio on katsonut, perehtynyt siihen, miten ilmastotilanne on kehittynyt. Eli sieltä on nyt kerrottu 17 prosenttia. Viimeisten vuosien kustannusten on oltava siis hyvin korkeat, jotta seitsemän vuoden aikana päästäisiin tähän 20 prosenttiin. Ja laskelmat ovat sellaiset, että tarvittaisiin 22 prosentin lisäys ilmastomenoihin. Tämä on varmasti yksi keskeisistä seikoista. Tämä toki mainitaan mietinnössä, mutta varsin yleisin sanamuodoin. Haluaisin kuulla sinulta hieman täsmällisemmin vielä siitä, miten aiomme varmistaa, että Eurooppa todella saa tuloksia tämän sitoumuksen mukaisesti MFF-kauden loppuun mennessä – jos lukee vaikkapa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, niin siellä todetaan, että tässä on mahdollisuus vielä johonkin täydettäviin toimiin ja eriin. Meidän täytyisi painostaa jäsenvaltiota erityisesti tässä kysymyksessä. Kyse on myös Pariisin sopimuksen uskottavuudesta ja meidän menoistamme velvoitteiden täyttämiseksi. Haluaisin kuulla sinulta, miten näkisit, että voisimme varmistaa, että Eurooppa todella pääsi pääsee niihin tavoitteisiin, joita itse olemme olleet määrittelemässä? Olisi hienoa, jos tavoitteisiin päästäisiin. Thank you, Miss Eichhout. Now... Kiitokset Eichhout ja se, seuraavaksi vielä, olkaa hyvä. Wat u net hebt genoemd, de biodiversiteit. Kiitokset jos ajattelemme luonnon monimuotoisuusstrategiaa, niin tämähän on aivan olennainen asia. Me saimme komissiota viime viikolta Habitat-direktiivin arviointikertomuksen ja tuon terveystarkastuskertomuksen myös. Meillä näin on pystytty ennakoimaan tätä asiaa komissio on myös tulossa vierailulle Alankomaihin ensi syksynä tarkastamaan tilannetta. Joka tapauksessa nyt tarvittaisiin hyviä ajatuksia mahdollisten ongelmien ratkomiseksi. Ja tässä kiinnitän huomiota juuri siksi siihen, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa aika usein nämä näitä ongelmia on havaittu ja nyt meidän täytyy pitää kiinni näistä yhteisistä sopimuksistamme ja pystyä ratkomaan ongelmat, jotka meitä vaivaavat ja täytyy sitten myös miettiä tuota uutta lauseketta todistustaakasta. Kiitokset. Näin ilmeisesti jäsenet, muut jäsenet eivät halua enää sanoa mitään, joten Mureshan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kommenttinne virastoihin liittyen. Minusta olette täsmälleen oikeassa. Virastojen tilanne on sellainen, että meillä on koko ajan lisää vastuuta, lisää lainsäädäntöä ja tämä 5 prosentin leikkaustavoite ei kaikille virastoille sopinut. Näin tilanne oli aikaisemmin, sitä ei voi enää muuttaa, mutta jatkossa tarvitsemme räätälöidympää lähestymistapaa. Ympäristövirasto on yksi niistä virastoista, se on saanut lisätehtäviä, lisävastuuta ja sen täytyy sinä ollen saada myös lisää rahoitusta ja sen pitäisi saada lisää henkilökuntaa, jos todella sitä tarvitaan. No sitten lääkevirasto, niin kuin sanoin, meidän ei tulisi joutua maksamaan sen uudelleen sijoittamisen kustannuksia. Olette aivan oikeassa, kyseessä on unionin virasto, eli sen toiminta tulee taata ilman keskeytyksiä. Se ei saa olla Brexitin uhri. Se on 28 ja jatkossa 27 jäsenvaltion palveluksessa riippumatta siitä, missä olosuhteissa Brexit toteutuu. Näin ollen olen samo, samalla linjalla kuin te. On varmistettava, että lääkevirasto toimii riippumatta siitä, milloin ja minne se sitten muuttaakin. Vas kysyi kysymyksen kustannuksista, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen ehkäisytoimien kustannukseen. Olet aivan oikeassa. Me emme ole tavoitteissamme. Yksi tärkeä seikka on se, että seitsemän vuoden budjetin äh, uudelleen tarkastelu on tulossa. Me olemme sopineet siitä, että meillä on 2014-2020 MFF, monivuotinen rahoituskehus, ja silloin kun tästä sovittiin, niin monet niistä haasteista, joita olen, olemme viimeisten kahden, kolmen vuoden aikana kohdanneet, maahanmuuttokriisi, terrorismi, äh, näitä ei ollut silloin näkyvissä, eli kaikki käytettävissä olevat varat on käytetty maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi. Tämä oli aivan oikein. Tätä työtä tarvittiin. Seitsemän vuotta on kuitenkin pitkä ajanjakso. Nyt tarvitaan monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelua. Me olemme parlamenttina tehneet työmme Neuvoston piti kantansa hyväksyä viime viikolla yleisten asian neuvostossa, mutta ikävä kyllä yhdistynyt kuningaskunta vaalien takia päätti lykätä päätöstä. En nyt ihan sanoisi, että he ovat päättäneet jumittaa asiaa, mutta joka tapauksessa haluavat lykkäystä. Jos vaalien takia kahdella kolmella kuukaudella asiaa lykätään, niin ei se vielä suuria ongelmia tarkoita. Äh, Kesä-heinäkuulle sitten mennään. Mutta jos MFFn uudel välitarkastusta ei saada aikaa, niin emme voi sitten antaa määrärahoja sellaisille toimille, joita vielä emme voineet 2013 vuonna nähdä ja joissa on viivettä. Kyse on siis suurelta osin siitä, että on saatava tämä monivuotinen rahoituskehys tarkistetuksi. Se tarjoaa meille uuden mahdollisuuden joustolle, eh, uudelleen ohjaamiselle. Olette aivan oikeassa, se vaatii yhtenäistä kantaa parlamentissa ja todellakin yhteistä ponnistelua, äh, jotta painostamme jäsenvaltioita. Silloin kun jäsenvaltioiden painostamisesta puhun, niin ymmärrän kyllä, että meidänkin on varmistettava se, että käytämme käytettävissä olevat varat budjetissa viisaasti. On varmistettava, että jokainen euro todella käytetään tuloksellisesti hyväksi niin, että saamme äh, vastuullista varainkäyttöä. Tätä kansalaiset todella haluavat. Jos uusia prioriteetteja on rahoitettava ilman mitään uutta rahaa, niin vaikeaksihan tämä menee. Sen takia neuvostollekin on tehtävä selväksi, että jos tehtäviä halutaan budjetin kautta toteuttaa entistä enemmän, niin joillakin aloilla todellakin tilanne vaikeutuu, jos budjettia ei kasvateta. Tässä oikeastaan pääkommentit minun osaltani. No sitten luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, sekin on suuntaviivoissa mukana. EU 2020 biodiversiteettitavoitteeseen ei päästä ilman huomattavaa ponnistelua. Ikävä kyllä. Olemme myös korostaneet sitä, että tämä tavoite on valtavirtaistettava myös muihin politiikkoihin Täytyy muistaa Natura 2000 ja LIFE-ohjelma. Kun täysistunnossa keskustellaan budjetista, keskusteltiin ma- maaliskuussa, niin Oettinger sitoutui siihen, että hän esittää talousarvioesityksen, jossa todella huomioidaan meidän suuntaviivamme. Meidän on katsottava tätä budjettiehdotusta myös tästä näkövinkkelistä toukokuun lopussa. mietinnön kautta voimme myös asettaa lisäpainetta komission suuntaan. Tämä varmasti osittain vastaa myös edustaja Potsin esittämään kysymykseen. Sitten kun komissio tekee talousarvio ehdotuksensa toukokuun lopussa, niin saamme lisätietoja. Meillä on yhteinen käsitys prioriteeteista, poliittisista prioriteeteista ja periaatteista. Luvut on työstettävä sitten, kunhan saamme komission ehdotuksen tämän kuun lopussa. On hyvin tärkeää, että olemme läheisissä yhteyksissä ennen sitä. Ja puheenjohtaja budjettivaliokunta lähettää siis tämän kirjeen ja sitä totta kai tutkin tarkkaavaisesti. Your word. Kiitokset, kiitokset Mureshan. Kiitos tästä puheenvuorosta ja työstä ja kiinnität varmasti huomiota myös valmisteleviin toimiin. Kiitokset siitä, että pyrit tukemaan mahdollisimman suurissa määrin meitä. Kiitos ja hyvää iltapäivän jatkoa. Kiitokset. Niin, kollegat, nyt siirrymme eteenpäin esityslistalla. Rajat ylittävä terveydenhoito on aiheena komission kanssa. Tästä keskustelemme. Komissiota edustaa johtaja Ryys. Ja aloitankin oikopäätä antamalla puheenvuoron teille, hyvä johtaja, ja sitten palaamme pu- muihin puheenvuoroihin. Kiitos puheenjohtaja. Esittelisin lyhyesti nykytilan tämän rajat ylittäviä terveydenhoitopalveluita koskevan direktiivin täytäntöönpanossa. Me Tiedämme kaikki, että tämä direktiivi oli, oli suuri saavutus Euroopan unionin terveydenhuoltopolitiikassa. Neuvostoparlamentti ja parlamentti hyväksyivät tämän äh, vuonna 2011. Direktiivillä on kaksi päätavoitetta, nimittäin parantaa potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhoitotilanteessa ja velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan tiettyjä sääntöjä käyttöön liittyen niiden kansallisiin terveydenhoitopalveluihin. Tämä direktiivi antoi jäsenvaltioille myös mahdollisuuden ryhtyä yhteistyöhön tietyissä asioissa. Nämä tiedot, jotka me keräämme, osoittavat, että niiden potilaiden määrä, jotka liikkuvat rajojen yli on kasvanut vuosina 2014-2015. Miten direktiivin täytäntöönpano on sitten sujunut? Direktiivin hyväksymisen jälkeen komissio on tarkastanut sitä, miten hyvin jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä tehtävänä, tehtävä on nyt melkein jo valmis ja me teemme niin sanottua täydellisyystarkastusta sitä, miten tämä on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Totta kai tässä on kyse direktiivistä, joten jäsenvaltioilla on joustavuutta siinä, miten ne siirtävät osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ennen kaikkea kun on kyse erilaisista terveydenhoitojärjestelmistä ja tavoista järjestää tai rahoittaa terveydenhoito. Kansallisessa lainsäädännössä on siis erilaisia säännöksiä näistä asioista, joten jäsenvaltiot ovat siis ottaneet tämän lainsäädännön mukaan omiin järjestelmiinsä ja komissio valvoo tilannetta silloin, kun tämän direktiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei vastaa direktiivin kirjainta tai henkeä. Kaikista vakavimmat rikkomukset tässä transponoinnissa ovat sellaisia, jotka aiheuttavat vaikeuksia potilaille. Mainitsen vain muutaman alueen nyt, joilla, joita me tarkastelemme aktiivisesti. Ensinnäkin tämä vähäisempi, vähäisemmät korvaukset rajat ylittävästä terveydenhoidosta ja sitten epäsuotuisat hinnoittelut potilaille, jotka tulevat toisista jäsenvaltioista, sitten pitkät luettelot hoidoista, joihin tarvitaan ennakkolupaa. Lisäksi hallinnolliset menettelyt ovat hankalia, kun haetaan korvauksia tai lupia. Ja lisäksi joskus on hyvin hankalia menettelyitä, jos potilaalle on tapahtunut vahinkoa ja jos hän haluaa käyttää oikeussuojakeinoja. Me olemme siis yrittäneet löytää näihin ongelmiin hyviä ratkaisuja. Yksi toinen tärkeä seikka on se, että direktiivissä määrätään, että komission on valmisteltava kertomus Euroopan parlamentille. Ja mehän kerromme tänäänkin tästä tilanteesta. Meidän on valmisteltava tämä kertomus parlamentille ja neuvostolle lokakuuhun 2018 mennessä. Eli tietojen keräämistä on tehty jo pitkään. Olemme tarkastelleet jo kolme vuotta sitä, miten tätä direktiiviä on pantu täytäntöön, eli olemme keränneet jo tietoja. Lisäksi me kartoitamme rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita naapurusalueilla ja jäsenvaltioiden välillä – Eli tässä kohtaa on useita mielenkiintoisia hankkeita olemassa. Lisäksi me teemme tutkimuksen, jotta voisimme antaa tällaisia työkalupakkeja ja, ja tarkastuslistoja paikallishallinnoille siitä, miten tätä yhteistyötä voitaisiin järjestää tulevaisuudessa. Lisäksi me olemme tutkineet tiedonantoa ja tiedon antamisen parantamista rajat ylittävästä terveydenhoitopalveluista – Raportti on antanut hyviä esimerkkejä siitä, miten jäsenvaltiot ovat pyrkineet panemaan täytäntöön näitä eri toimia direktiivissä. Eli me toivomme todella, että tämä koko prosessi, eli jossa me teemme useita arvioita ja tutkimuksia ja Meillä on myös riippumattomia tutkimuksia jäsenvaltioista. Toivottavasti näiden tietojen pohjalta voimme antaa täysimääräisen kuvan siitä, miten direktiiviä on pantu täytäntöön. Viimeksi kun keskustelimme parlamentissa tästä, oli yksi pääseikka, joka tuli esille, oli tietoisuus. Eurobarometri on osoittanut, että tietoisuus näistä uusista oikeuksista potilaille on melko vähäistä. Me olemme yrittäneet parantaa tiedonantoa potilaille ja perheille rajat ylittävästä terveydenhoitopalveluista. Tärkeimmät välineet direktiivissä ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ovat kansallisia yhteyspisteitä. Niillä on keskeinen rooli tiedon antamisessa kansalaisille potilaille ja heidän perheillensä. Nämä kansalliset yhteyspisteet siis parantavat tietoisuutta ja antavat tietoja ja myös horisontaalisesti eri jäsenvaltioiden välillä. Ne viestivät jäsenvaltioiden välillä, ne viestivät kansalaisille, mutta ne viestivät myös keskenään. Tietoisuus, tietoisuus, mitä tulee tietoisuuden direktiivistä, me järjestimme myös viime vuoden lokakuussa konferenssin asiasta. Näin tässä konferenssissa eri toimijat pystyivät keskustelemaan parhaista käytänteistä, miten siis pystymme parhaimmalla tavalla viestimään asiasta kansalaisille ja miten pystyisimme myös rakentamaan hyviä suhteita terveydenhoidon tarjoajien välille, jotta ne voivat tarjota hyviä palveluita jäsenvaltioissa. Muutama sananen jäsenvaltioiden toiminnasta, sillä siinä on mielenkiintoisia kehityksiä ollut. Mitä tulee näihin kansallisiin yhteyspisteisiin, tutkimuksilla olemme jäsenvaltioiden avulla pystyneet keräämään tietoja. Olemme saaneet näihin kansallisiin yhteyspisteisiin yli 60 000 tietopyyntöä. Nämä tietopyynnöt ovat tulleet esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai Skype-yhteyksin. On myös mielenkiintoista nähdä, että jäsenvaltio, joka on antanut potilaalle eniten tietoa, on Puola – kansallista, kansallisen yhteyspisteeseen on saatu myös EU-rahoitusta tässä tämän toiminnan tukemiseen. Komissio tukee kansallisia yhteyspisteitä ja me järjestämme säännöllisiä kokouksia niiden kesken. Me teetämme tutkimuksia niiden työn tukemiseksi. Ja tänä perjantaina me itse asiassa tapaamme uudelleen keskustellaksemme nykyongelmista ja jakaaksemme kokemuksiamme. On siis tärkeää, nähdä tämä, jotta voimme ymmärtää paremmin, miten viestintä muuttuu. Aiomme tehdä tästäkin vielä syvällisemmän tutkimuksen, ja, jotta voimme ymmärtää paremmin potilaiden, heidän perheidensä ja terveydenhoidon ammattilaisten tarpeet. Tässä direktiivissä vaaditaan yhteistyötä, kuten parlamentti varmasti tietääkin, jokin aika sitten lanseerasimme 24. European Reference Networkin, ja nyt meillä on, oli Vilnassa maaliskuun alussa konferenssi 24 verkostoa. Komission jäsen Andrew Gaitis oli myös tuolla tuossa konferenssissa mukana. Tämä oli hieno hetki Euroopalle nähdä, miten huippulääkärit miten huippulääkärit 313 eri sairaalasta, 20 eh, jäsenvaltiosta tekevät yhteistyötä. Yksi toinen tärkeä väline on myös tämä e-health, eli sähköiset terveyspalvelut. Komissio tukee tässä jäsenvaltioita ja tavoitteenamme on antaa toimivia ratkaisuja, jotka auttavat tarjoamaan hyvälaatuisia terveydenhoitopalveluita. Me teemme säännöllistä yhteistyötä. Tämä auttaa kehityksen tukemisessa ja toivottavasti meillä on tulevaisuudessa myös enemmänkin välineitä käytössämme tulevina vuosina siis. Me olemme kehittämässä myös portaalia sähköisten reseptien vaihtamiseen tämä tehdään verkkojen Eurooppa-välineen alaisuudessa. Kuten komission jäsen on jo kertonutkin, me aiomme ehdottaa aloitetta, jossa vahvistamme terveydenhuollon menetelmien arviointia. Tämän teemme tänä vuonna. Tämä yhteistyö on mahdollista, koska jäsenvaltioilla on tämä HTA-verkosto mutta meillä on myös tämä rahoitusohjelma ja hyvin aktiivisia toimijoita tällä alalla. Tänä vuonna aiomme lisäksi komissiossa julkaista tiedonannon raja-alueiden potentiaalin hyödyntämisestä ja terveydenhoitopalvelut ovat yksi aspekti tässä. Haluaisin vielä lopuksi mainita komission jäseneni sitaatin. Hän on sanonut, että tämä direktiivi on uraa uurtava ja se tarjoaa meille loistavan mahdollisuuden näyttää, minkälaista todellista eurooppalaista hyötyä voimme tarjota Euroopan kansalaisille. Meidän on kaikkien tehtävä yhteistyötä tämän direktiivin potentiaalin hyödyntämiseksi. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten esittelijän puoleen käännynkin tästä. Ensin Krostet, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle. Siitä toki aloitan. Kiitokset siitä, että tästä merkittävästä asiasta jälleen tulitte keskustelemaan kanssamme. Me olemme tehneet kovasti työtä tämän direktiivin eteen. Ja tosiaankin parlamentti voi olla ylpeä tästä lopputuloksesta. Ja tässä on siis selvä todiste siitä, miten voimme hyötyä yhteistyöstä pikemminkin kuin yksittäin toimimisesta. Tässä kerroittekin siitä, miten tämän direktiivin täytäntöönpano on edistynyt ja muistuttaisin tässä muutamista vaikeuksista, joita meillä kuitenkin oli aikanaan edessämme, kun tätä vastustettiin jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioissa suhtauduttiin tähän hyvinkin kylmäkiskoisesti. Ajateltiin, ettei tätä direktiiviä tarvitsisi ollakaan. Ja jos ajattelen, että mitä nyt olemme kuulleet, niin edistystä on saatu aikaan, mutta vielä on työtä tehtävänä, eli ei pidä nyt ryhtyä sitten vain lekottelemaan, kun jäsenvaltiot pyrkivät, edelleenkin jarruttelemaan. Oli oikein mukavaa, kun kerroitte meille siitä, että meidän täytyy edelleenkin todellakin kansalaisille asiasta kertoa paremmin siitä, että direktiivi on olemassa. Ja minä olenkin havainnut, että tuo e-health-hanke on edistynyt aluksi ajateltiin, että tässä mentiin liian vauhdilla eteenpäin ja silloin minun täytyi itse asiassa ottaa askelia taaksepäin ja mainita se vain tietyssä artiklassa mahdollisuutena tämä uusi ajatus esitettiin tällaisena mahdollisuutena ja nyt olen iloinen siitä, että lopulta tämä on jo pääsemässä käyttöön ja tutkaillaan, miten se sitten toimii yhteen muiden järjestelmien kanssa, jotta voimme siis viedä tätä sähköistä terveyspuolta eteenpäin. Eli hyvä kun se on edennyt, mutta meillä ei ole mitään aikaa tässä nyt tuhlailtavana. Meidän täytyy vain painaa eteenpäin. Kiitokset komissiolle siitä, mitä on tehty. Ja tehän jo puhuittekin tästä eurooppalaisesta harvinaisten ja monimutkaisten sairauksien verkostosta. Siinäkin on päästy eteenpäin ja mukava, kun komissio on viime maaliskuussa ensimmäisen 24 verkoston tai jäsenen verkoston saanut aikaan ja mukava, kun tässä on monta tällaista sairaalayksikköä mukana. Ja olen siis havainnut, miten innostava ja kiinnostava hanke tämä on. Eli tämä on hyvä edistysaskel. Tosin täytyy nyt sitten valvoa sitä, että verkosto todella konkreettisesti voisi toimia Euroopassa ja sitä voitaisiin tosiaan käyttää ja täytyy siis todella nyt sitten seurata tarkalla silmällä sitä, että työ etenee myös täytäntöönpanon puolella. Olen varma siitä, että tällainen verkoston rakenne auttaa diagnostiikassa ja sitten myös potilaiden hoitamisessa kun kyse on erityisesti harvinaisista sairauksista, on heidän jäsenvaltionsa, kotivaltionsa sitten mikä tahansa, eli tähän tarvitaan keinojen yhtenäistämistä ja näin voidaan päästä myös eteenpäin tällä alalla. Meidän täytyy tosiaan tehokkaasti viedä tietoa eteenpäin siitä, että tällainen verkosto on olemassa. Kansalaisten täytyy saada tietää, että tällainen verkosto on olemassa ja siksi täytyykin kansalaisia auttaa pääsemään verkkoa käyttämään ja näin voisivat sitten saada äh, apua, hoitoa ulkopuo, ulkomailla. Ja te sanoittekin, että te olette saaneet yhteyspisteisiin esimerkiksi Saksassa va, va, va, huiman määrän yhteydenottoja. Se osoittaa sen, että siitä sitä tiedetäänkin, mutta kuitenkin on vielä äh, kesken muutama asia jäsenvaltiot ovat keskenään hyvinkin eriarvoisessa asemassa, erityisesti kun ajattelemme kansallisten yhteyspisteiden luomista, mitkä toimivaltuudet ovat, miten tehokkaasti ne toimivat, ja tämä vaiht- riippuu valtiosta toiseen, ja näin sitten ähm, kansalaiset saavat eriävää tietoa, eri tasaista tietoa omista oikeuksistaan. Kiitos kuitenkin komissiolle. Minun mielestäni aivan perustavanlaatuista tässä nyt on se, että parlamentti ja komissio tekevät työtä edelleenkin yhdessä ja velvoittavat jäsenvaltiot viemään asiaa eteenpäin kansalaistemme parhaaksi. Kiitos. Kiitos tästä, Krostette, teille. Ja onko kollegoilla sanottavaa? Ja, ja kyllä, täällä onkin Shrejek, olkaa hyvä. Wel, voorzitter, ik sluit me helemaal aan bij de opmerkingen die gemaakt zijn door... Voorzitter, minä voin täysin tukea kollega Krostetin esittämiä näkemyksiä. Kansalaisten on oltava tietoisia siitä, että meillä on edelleenkin järjestelmässä pullonkauloja erityisesti rahoituksen näkökulmasta. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä, erilaisia rahoitusmalleja. Kansalaiset eivät oikein tiedä, miten tulisi näissä asioissa edetä. Sitten toinen seikka, kun kyse on näistä ennakkoluvista. Jos vaikkapa joutuu onnettomuuteen ulkomailla, niin ensin täytyy mennä oman lääkärin luo. Eihän näin voi olla. Eteläisessä Euroopassa Täytyy huomioida kustannukset, potilas ja mikä on asian kuuluva taho, joka asiaa hoitaa. Eli voitaisiinko ajatella esimerkiksi alueellisia hankkeita, joita tuettaisiin entistä enemmän. Olisiko mahdollista esimerkiksi raja-alueilla saada ennakkolupia helpommin, vaikkapa Saksan ja Alankomaitteen välisen rajan läheisyydessä? Joskus organisaatiossa on hieman ongelmia. Eikö olisi parempi saada kannustimia tälle? Thank you very much and I would like... Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajia tästä raportista täytäntöpanon tilasta. Kiitos myös Rova Grostetille. Me Euroopan parlamenttina, mutta myös komission on jatkuvasti painostettava jäsenvaltioita, jotta ne tekisivät enemmän parantaakseen pääsyä terveydenhoitopalveluiden piiriin. Kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta. Ja monet sanovat usein nyt, että pitäisi hoitaa isosti isot asiat ja pienesti pienet asiat. No, terveydenhoito ei ole mikään pikkuasia. Euroopan unioni voisi antaa lisäarvoa tällä alalla Euroopan kansalaisille. Tästä direktiivistä vielä. Se on asia, jolla voimme näyttää potilaille, että me teemme paljon, että me teemme parhaamme, vaikka Euroopan unionin toimielimillä on rajoitettu toimivalta näissä asioissa. Yritämme silti parantaa näiden potilaiden pääsyä terveydenhuollon piiriin. Haluaisin kysyä komissiolta, onko se mitannut direktiivin vaikutusta terveydenhuollon piiriin pääsyssä. Mm, tiedän, että meillä on hanke nyt tulossa, jossa käsitellään juuri epätasa-arvoisuutta tässä pääsyssä. Me voisimme siis luoda indikaattoreita, joilla voitaisiin mitata, minkälaista epätasa-arvoisuutta tässä pääsyssä on jäsenvaltioissa. Ja voimme silloin miettiä, miten voisimme vähentää epätasa-arvoisuutta pääsyssä terveydenhuoltoon. Merci, <clears throat> madame. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komissiolle tästä katsauksesta rajat ylittävien hoitojen terveydenhuollon direktiivi on johtanut myös terveydenhuoltoturismin Euroopassa. 4 prosenttia matkailumarkkinoista vuonna 2008 oli tämä markkinan suuruus. Direktiivi rajat ylittävästä terveydenhuollosta on johtanut siihen, että on syntynyt todellista kilpailua ja erikoistumista terveydenhuoltopalveluissa jäsenvaltioissa. liikkuvuuden eh, merkitys totta kai on tärkeää silloin, kun kyse on harvinaisista sairauksista tai erityisistä tekniikoista ja teknologioista. Eh, kuitenkin täytyy muistaa eettiset kysymykset ja se vaara, että syntyy kahden nopeuden terveydenhuoltoa. Konkreettinen kysymys on se, miten voimme taata eh, tarjottavien terveyspalvelujen laadun kun kuitenkin pätevyys ammattilaisten suhteen vaihtelee hyvin paljon jäsenvaltiosta toiseen. Oletteko suunnitelleet koulutuksen alalle harmonisointitoimia tai muita toimia äh, esimerkiksi potilaiden seurannasta silloin, kun kyse on rajat ylittävästä terveydenhuollosta? Entäpä sitten henkilötietojen suoja? Meillä on viestintä ja terveydenhuoltopääosastojen uusi yksikkö, joka huolehtii nimenomaan henkilötietojen suojasta. Kun kyse on vaikkapa syöpähoidoista, niin lääkärit joutuvat vaihtamaan esimerkiksi geenitietoja potilaistaan. Miten aiotte säätelykehystä vahvistaa silloin, kun kyse on henkilötietojen suojelusta? Kiitos. Thank you. Um... Kiitokset. No. Okay, before I will uh, give the floor to Director Reed. Ja sitten johtaja Ryys, haluatteko mahdollisesti vastata kohta, mutta kysyisin kuitenkin vielä seuraavaa. Kuinka moni jäsenvaltio on kansallisen vakuutusjärjestel... kansallisessa vakuutusjärjestelmässä on ollut haluton maksamaan hoitoa, joka on saatu toisessa jäsenvaltiossa. Onko tästä arvioita? Ja nyt sitten olkaa hyvä, herra Ryys, voitte vastata täällä kuultuun. Thank you, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi, ensiksi vastaan Rova Krostetin kattaviin kommenteihin näistä kehityksistä. Voin kyllä allekirjoittaa kaikki nämä kommentit. Me jatkamme jäsenvaltioiden painostamista ja yhteistyötä niiden kanssa. Tämä on ehkä oikea sanamuoto. Eli me jatkamme näitä täydellisyystarkastuksia. Meillä on nämä pilottihankkeet jäsenvaltioiden kanssa. Ja kuten sanoin, kahdessa tapauksessa pystymme lopettamaan pilottihankkeet, sillä yhteistyö jäsenvaltioiden puolelta oli oikein hyvää. Toivomme, että samankaltaisia tilanteita tulee eteen myös muissakin tapauksissa, mutta meillä on muitakin keinoja, jos niihin on tartuttava. On kuitenkin korostettava sitä, että on jatkettava painostamista, mutta on myös jatkettava yhteistyötä. Ongelmana on se, että järjestelmät ovat niin erilaisia, että säännöt direktiivissä ovat, niin ne pitää tietyllä spesifisellä tavalla kussakin jäsenvaltiossa panna täytäntöön. Me uskomme, että näissä European Reference Networkissa Eli RN-verkostoissa on valtavaa potentiaalia. Me yritämme tehdä tiivistä yhteistyötä näiden 24 verkoston välille. Tämä on tarkkaa työtä ja olemme saavuttaneetkin 22 verkostoa on kattavia verkostoja ja sitten kaksi niistä käsittelee epilepti, epilepsiaa ja lasten elinsiirtoja. Mutta me siis, nämä verkostot keskittyvät erillis, e- erilaiseen kliiniseen työhön. Me haluaisimme perustaa uusia verkostoja vuoden 2019 jälkeen. Nyt haluamme, että nämä 24 verkostoa kasvavat ja haluamme oppia niistä. Me haluaisimme, että eri klinikat eri jäsenvaltioissa liittyisivät näihin 24 verkostoon. Tämä myös herra Kovacisille vastaukseksi. Me yritämme saada myös mannerten välistä yhteistyötä aikaiseksi verkostoihin. Sellaiset keskukset, jotka eivät ole vielä osallistuneet verkostoon, voisivat nyt hakea. Meillä on hyvin tarkat tarkastukset, mitä tulee verkostoihin osallistumiseen ja laatuun. Me haluamme niihin vain parhaat, parhaat mukaan. Toinen suuri ongelma, joka meillä on, ovat IT-ratkaisut näille verkostoille. Tästä keskustelemme 24 verkoston kanssa tässä yhteistyöryhmässä. Komission ei pitäisi pyörittää ohjelmaa, me siis tuemme ohjelmaa. Me siis yritämme ennen kaikkea tukea yhteistyötä ja kehitystä. Me siis tuemme tätä yhteistyötä tietoteknisillä ratkaisuilla. Me käytämme verkkojen Euroopan välineen varoja luodaksemme eurooppalaisen portaalin, mutta sairaalat itse ovat vastuussa sen pyörittämisestä. Kuten sanottiin, sähköiset, me keskitymme myös sähköisiin terveyspalveluihin. On tärkeää sanoa, että tämä yhteistyö on nyt siirtymässä konsepteista ja sopimuksista, jotka koskevat suuntaviivoja ja yhteentoimivuutta, niistä se on nyt siirtymässä käytännön tasolle. Meillä on 16 jäsenvaltiota, jotka ovat halunneet lähteä mukaan tähän äh, hankkeeseen, joten ensi vuoden alusta lähtien voimme jakaa sähköisiä reseptejä, eli 16 jäsenvaltiot lähtee tähän mukaan. Tässä on siis hyviä esimerkkejä nähtävissä. En nyt sano tässä liikaa, sillä me olemme juuri lanseeraamassa seuraavaa vaihetta tässä IT-järjestelmässä. Se on hyvin monimutkainen, jo, sillä meidän on taattava, että kaikki eurooppalaiset kielet eivät, eivät pelkästään kuhutut kielet, vaan myös kulttuurilliset kulttuurit ja äm, myös lääketieteelliset perinteet pystytään yhdistämään kaikki tässä järjestelmässä. Seuraavaksi kansallisista yhteispisteistä ja koulutuksesta on tärkeää, että kansalliset yhteispisteet, niillä on samat tiedot ja joka kerta myös tänä perjantaina me aloitamme näissä kokouksissa siitä, että vaihdamme tietoja, mitä te olette tehneet, miten olette kehittäneet nettisivujanne. Me keskustelemme siis siitä esimerkiksi, miten nettisivustoista on pystytty tekemään esteettömiä myös vammaisille henkilöille, esimerkiksi sokeille. Eli pätevyyden ja tietotaidon kehittäminen on tärkeää. Seuraavaksi herra Schreie, äh, Rova Schreiekin kysymykseen. On tärkeää kuulla paikallisesta yhteistyöstä, eli me teemme tutkimuksia siitä nähdäksemme, minkälaisia sopimuksia on kehitetty näin pystymme jakamaan näitä tietoja muille alueille. Voimme esimerkiksi näyttää, minkälaisia hankkeita on ranskalaisten ja saks, äh, anteeksi, ranskalaisten ja espanjalaisten alueiden välillä ja esimerkiksi ranskalaisten ja saksalaisten Benelux-valtioiden välillä on myös vahvaa yhteistyötä Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin välillä siis yhteistyö on hyvin tiivistä. Me näytämme siis tällaisia esimerkkejä ja toivomme, että voimme antaa työkalupakin alueille, jotta ne pystyvät vahvistamaan yhteistyötä. me olemme siis mm, kuulleet hyviä esimerkkejä paikallisesta yhteistyöstä. Sitten meillä herra Kovacsin kysymyksiin. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia. En tiedä, pystymmekö näyt- osoittamaan suoraan, mitä ERN verkostoissa tapahtuu. Me haluaisimme, että potilailla on käytettävissä tietty, tietty rakenne, siis eri kaupungeista ja eri alueista. Esimerkiksi jos Bulgarian tapauksessa potilas Sofiassa voi voi käyttää neurokirurgin palveluita. Tämä neurokirurgi on saanut koulutuksensa Lionissa ja sitten hän on palannut Sofiaan ja tehnyt tämän hyvin vaikean operaation, joka liittyy epilepsiaan. Parlamentissa tämä sanottiin jo useita kertoja. Direktiivissä on kyse siitä, että ainakin pystytään siirtämään tietoja, jos potilaat eivät siirtyä, mutta samalla pystymme keskustelemaan myös siitä, miten pystymme siirtämään potilaat sinne, missä on kapasiteettia, niin että potilaat voivat saada hoitoa muissakin maissa. Yksi esimerkki on protoniterapia. Sitä annetaan yhdessä valtiossa, mutta toisessa ei ehkä, joten Kyse kyse siitä, miten potilaat saavat pääsyn siihen. Sama koskee geneettistä testausta, sillä on helpompi siirtää näytteitä ja verinäytteitä kuin potilaita. Geneettinen testaus myös liittyy tiiviisti siihen, miten paljon näytteitä otetaan, joten meidän on löydettävä oikea tapa parantaa laatua, ja laatu on tärkeä osa tätä direktiiviä terveydenhuollon laatu nimittäin. Kansallisten yhteyspisteiden on tiedotettava potilaille, jotka haluavat rajat ylittävää terveydenhoitoa, miltä laatu sitten näyttäisi. Sitten edustaja Dornanon kysymykseen, miten voimme auttaa kouluttamisessa. Meillä on hyvä eurooppalainen direktiivi olemassa, joka määrää lääkäreiden koulutuksen vähimmäisvaatimuksista. Tämä koskee myös kätilöitä ja farmaseutteja. ERN verkostojen kautta me käsittelemme myös koulutusta ja käsittelemme sitä, miten pystymme parantamaan verkostojen kapasiteettia antaa koulutusta. Eurooppalaiset lääketieteelliset järjestöt yrittävät auttaa koulutusohjelmien parantamisessa urologian ja radiologian alalla on ollut loistavia esimerkkejä, eli on yritetty kehittää tällaista eurooppalaista tutkintoa ja on yritetty parantaa tutkintojen laatua, eli hyviä esimerkkejä on olemassa, mutta vaikutelmani on, että ennen kaikkea postgraduate-koulutuksesta tulee vielä paljon keskusteluita. Nyt Malta on puheenjohtajavaltiona. Katsotaan, mitkä sitten seuraavat askeleet ovat. Mainitsinkin jo geneettiset tiedot. Juuri tästä keskustelemme tällä hetkellä ja toivottavasti saamme kehitystä aikaiseksi. Pääsy tietoihin ja tietosuoja ovat tärkeitä kysymyksiä tällä alalla ja meidän on tehtävä hyvää yhteistyötä, jotta nämä tiedot ovat käytettävissä, jotta niitä voidaan jakaa ja jotta ne ovat hyvälaatuisia. Kuten sanoin, geneettisen testauksen laatu liittyy juuri niiden ihmisten pätevyyteen, jotka tekevät tätä testausta. Eli tässä ei ole kyse pelkästään koneista, vaan myös yksilöistä. Tätä ei pidä unohtaa keskusteluista myös keskusteluissa parlamentissa pitää äh, muistaa, että pitää, äh, potilaalle pitää pystyä antamaan oikeanlaisia neuvoja, jos löydetään jonkinlaisia geneettisiä ongelmia. Lopuksi puheenjohtaja kysyi, miten kansallisia puitteistoja voitaisiin vahvistaa, mm, miten ne voisivat siis paremmin panna täytäntöön tämän direktiivin. Tämä liittyy hyvin paljolti. Uskon, että tämä raportti vuoden 2018 lopulla auttaa meitä antamaan nämä tiedot, tiedot siitä, miten direktiivi toimii. Tässä on tietysti myös yhteiskohtia asetukseen. Joten tulemme näkemään, miten nämä säännökset toimivat. Tämä liittyy myös siihen, miten kansallinen järjestelmä pystyy käsittelemään direktiiviä ja sen säännöksiä. Meillä on oikein hyviä esimerkkejä, mutta totta kai meillä on myös ongelmia. Esimerkiksi olemme pyytäneet jäsenvaltioita kertomaan meille, onko olemassa kansallisia oikeudenkäyntimenettelyitä, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Joitakin tapauksia on ollut, mutta oikeudenkäynnit eivät ole edenneet. Euroopan unionin tuomioistuimessa ei ole siis yhtäkään tapausta käsiteltävänä. E, ehkä se on hyvä uutinen, mutta en nyt halua tässä mitenkään liioitella, sillä direktiiviä ollaan edelleen panemassa täytäntöön, mutta on tärkeää muistaa, että, että direktiivissä on paljon potentiaalia, jos sitä pannaan oikealla tavalla täytäntöön ja sitä käytetään oikein. Because it's not the procedure. Niin, kiitokset. Ja vielä yksi puheenvuoro. On kérdezte, melyik országba adott esetben nem... Niin, puheenjohtaja te kysyitte siis yksittäisistä valtioista myös, joissa vakuutukset eivät hyväksy tällaista. Ja minulla on Belgiassa ollut eräänä aamuna käynyt niin, että minulla oli nenäverenvuotoa oikein runsaasti ja parlamentin terveysyksikkö välitti minut sairaalaan ja siellä minua sitten hoidettiin ja minä esitin eurooppalaisen kortin, koska kyse oli hätätapauksesta ja he sanoivat, että he eivät tätä hyväksy ja he tahdoivat, tahtoivat käteismaksun. Minun mielestäni 90 euroa ei nyt ole minulle liian suuri summa, mutta ehkäpä matkailijat haluaisivat kuitenkin käyttää tätä eurooppalaista korttia. No niin, palaan korostettiin vielä. Niin, luulen, että täytyy muistaa, mikä on ensiavun tilanne. Kaikki voidaan siellä hoitaa ja sitten ohjelmoitu hoito ja tämä rajat ylittävä direktiivi omaan tarkoittaa tätä hoitoa, joka on etukäteen suunniteltu. Hätä, ensiapu itse asiassa ei tarvitse tietenkään minkäänlaista ennakkohyväksyntää missään jäsenvaltiossa. Hyvä puheenjohtaja, tiedän, ettei liian pitkään tässä saa puhua, mutta minun täytyy muistuttaa siitä, että tämä rajat ylittävä järjestelmä itse asiassa ei rohkaise lääketieteelliseen turismiin, vaikka niin usein väitetäänkin, koska tähän tarvitaan ennakkohyväksyntä ja se, se sitten estää tällaisen turismin syntymisen, jos ajatellaan, että jollain lapsella on erittäin harvinainen syöpä ja hän ei sitten voi käyttää suuren asiantuntijan apua hyväkseen, koska tuo asiantuntija jossain toisessa valtiossa. Ja nämä vanhemmat sitten haluavat käyttää tämän asiantuntijan palveluita hyväkseen, ja jos sitten mentäisiin väittämään, että he tässä nyt matkustelevat lääketieteellisen hoidon perässä, niin se on suorastaan häpeällistä niin väittää. Eli kaikki kaikki, kaikki täytyy tehdä, jotta tämä järjestelmä toimisi hyvin, koska meidän tavoitteemme on nimenomaan tarjota kaikille eurooppalaisille potilaille terveydenhoitoa ja myös laadukasta terveydenhuoltopalvelua. Kiitokset tästä keskustelusta ja sitten siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. Kyse on siis vastustamisesta. Ehdotan, että käsittelemme yhdessä kuudennen ja seitsemän, seitsemännen kohdan, eli nyt tuo sääntö 106 vastustamisesta ja kyse on muuntokienisestä puuvillasta GHP 119 tuotteet markkinoilla ja sitten vielä tuo DAS 402789 geenimuuntoiden maissi. Tässä on kyse lähe, oikeastaan samoista esittelijöistä. Ja kuka täällä esittelijöistä onkaan paikalla. No niin, siis Stais, olkaa hyvä. Ehm, dit, dit is de zoveelste keer dat, eh, dat ik samen met... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä nyt on ennännes kerta, kun kaikkien poliittisten, tai melkein kaikkien poliittisten ryhmien kollegoiden kanssa vastustamme Euroopan komission ehdotusta hyväksyä muuntogeenisiä kasveja. Tässä on nyt ensimmäisessä tapauksessa kyse Bayer-yrityksen muuntogeenisestä puuvillasta ja toisessa tapauksessa Dow Agroscience-yrityksen muuntogeenisestä maissista. Näissä kummassakin tapauksessa olemme esittäneet epäilyksemme siis sekä tästä puuvillasta että maissista. Meillä on niistä yksilöllisiä, yksilöllisiä vastustusten vastustuksen syitä, mutta myös yhteisiä. Puuvillasta ensiksi. EFSA on antanut myönteisen lausunnon ja siksi komissio on tehnyt tämän ehdotuksen, mutta EFSAn myönteisestä arviosta voidaan sanoa, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat tehneet kriittisiä arvioi, että tästä puuvillasta on sanottu, että puuttuu tietoja, mitä tulee näiden kasvimyrkkyjen luonteeseen ja metaboliittijäänteisiin. Eli pitäisi olla ympäristövaikutuksia koskeva valvontamenettely käytössä, mutta sitä ei ole ehdotettu, ei ole otettu huomioon tarpeeksi tutkimuksia, eikä ole tarpeeksi tutkimuksia olemassa siitä, miten tämä muuntogeeninen puuvilla vaikuttaisi ihmisten ja eläinten terveyteen. Seuraavaksi tästä muuntogeenisestä maissista. Me kritisoimme sitä, että tietoja puuttuu tai ne ovat riittämättömiä. On erimielisyyttä siitä, ovatko testimenetelmät olleet tarpeeksi hyviä. Kaikkia testejä ei ole myöskään tehty. Ja turvallisuusarviointi on myös kiistanalainen. Tässä on siis kyse myös toksikologisista testeistä, jotka ovat kestäneet 90 päivää. Eli sekä tämän puuvillan että maissin kohdalla tieteellisesti riippumattomat asiantuntijat ovat sanoneet, että nämä, toksikologiset testit eivät ole olleet tarpeeksi kattavia, eivät ole tuottaneet tarpeeksi ilmaisukykyisiä tuloksia. Ja lisäksi me emme tarkalleen tiedä, mitkä vaikutukset immuunijärjestelmään olisivat. Molemmat muuntogeeniset kasvit ovat sietokykyisiä kasvimyrkkyjä vastaan glyfosinaatista, on tässä myös keskusteltu. Se on lisääntymismyrkyllinen aine. Se saattaisi johtaa yksinään jo siihen, että vuoden 2009 torjunta-aineasetusta pitäisi, pitäisi soveltaa. Ja lisäksi tämän maisin kohdalla saattaa, nämä aineet saattavat aiheuttaa vahinkoja sikiön kehitykselle ja muuten terveydelle. Meillä on siis epäilyksemme näiden tuotteiden turvallisuudesta, jos päästämme nämä tuotteet Euroopan unionin markkinoille, niin silloin kolmasissakin maissa aiheutuu vaikutuksia, kun näitä tuotteita tuotetaan kolmansissa maissa yhä enemmän, niin silloin niissä käytetään myös näitä kasvimyrkkyjä yhä enemmän. Eli me tavallaan mm, ulkoistamme politiikkaamme vaikutuksia ja mehän emme haluaisi tätä. Eli loppujen lopuksi me olemme myös kritisoineet tätä päätöksentekomenettelyä. Komissiopuheenjohtaja Juncker on jo sanonut, että päätöksentekomenettelystä on tehtävä demokraattisempi. Oman ryhmäni ja muiden ryhmiöiden esittelyiden nimissä haluaisin huolehtia siitä, että menettelyä parannetaan, jos komission puheenjohtaja on itse sitä mieltä, että tämä menettely ei ole demokraattinen, niin ei siinä menettelyssä silloin pitäisi myöskään kasveja, näitä kasveja hyväksyä. Tämä on seitsemäs tai kahdeksas men, äh, menettely tai tapaus, jossa olemme vastustaneet, olemme aina saaneet laajan tuen kollegoilta viimeksi 428 kollegaa jos jotkut kollegat äh, sanovat, että tämä ei ole niin tärkeää, mutta kyllä varmasti monet huomaavat, miten tärkeä asia tämä on. Kiitokset. Tässä muutama puheenvuoro panjoelisiksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Käytän kollega Dion Balasin puolesta tänään puheenvuoron. Hän oli tässä yhteislaationa, yhteisesittelijänä. Aivan muistutuksen vuoksi kaikki meidän vastustamisemme ovat saaneet laajan tuen parlamentin äänestyksessä. Vastustus on esitetty kuuden poliittisen ryhmän toimesta. Muistutan, että ne, jotka haluavat toimia tällä tavalla, niin vastustusta voidaan käyttää varmistamaan se, että parlamentin valintoja kunnioitetaan. Ja kyse on myös toimivaltuuksesta. Kyse on siitä, että varovaisuusperiaatetta noudatetaan ja äänten enemmistön mukaisesti toimitaan avoimesti demokraattisten valintojen pohjalta, jotta saamme sellaisen Euroopan, joka suojaa kansalaisiamme. Tämä on syytä todeta. Ja ennen kaikkea se tulisi myös komissiossa kuulla. Nyt kyseessä on kaksi vastustamista. Ne molemmat liittyvät muutogeenisiin kasveihin, puuvillaan ja maissiin, jotka ovat vastustuskykyisiä tuholaisaineille, myrkyille, eli glyfosinaatti ammoniumille ja perhostuholaisten torjuntaanhan tätä ainetta käytetään. Sitten Kyse on myös 2,4 diklorifenoksietiikkahaposta, jonka epäillään aiheuttavan äh, kehityshäiriöitä ja myös äh, toimivan hormonaalisena haitta-aineena. Kyse on siis tästä maissista, joka, äh, joka sitten varmasti laajensi aivan niin kuin on käynyt Yhdysvalloissa, Argentiinassa ja Chilissä. Eli jouduttaisiin käyttämään sellaisia kasvinsuojeluaineita, joita me vastustamme. Tässä puheenjohtaja se puheenvuoro, jonka kollega Balas oli valmistellut. Kiitokset. Ja Boilen, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitokset. Niin, kollegani on puhunut näistä yksityiskohdista, miksi vastustamme näitä kahta tämä, tässä uskon, että tämä luvan antomenettely on epämääräinen. Juncker on siihen jo viitannut, koska tässä on kyse erikoisesta epämääräisestä luvanantomenettelystä ylipäätään, ja Staes esitti tämän yksityiskohtaisesti, ja jos ajattelen nyt tätä, tätä arviota ja myös tämän vaikutu, näiden vaikutusta immuniteettijärjestelmään. Meidän mielestämme täytyisi käyttää suhteellisuusperiaatetta. Sitä me korostamme edelleenkin aina siihen asti, kunnes tämä järjestelmä saadaan korjattua. Ja korkeimmalla tasalla täytyy suoja saada säilytettyä. Ja Juncker on tähän jo viitannutkin ja neljä valtiota konsultointivaiheessa on esittänyt vakavia huomioita ja ristiriitaisuuksia on esittänyt ja myös myös epäluotettavista testeistä puhunut. Eli me haluaisimme todella kuulla, mitä komissiolla olisi ratkaisuna tähän, mutta todellakin me jatkuvasti aina vastustamme tällaista epäluotettavaa testausmenettelyä. Kiitokset ja sitten Ajuuso, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja niin minä haluaisin puhua kansanpuolueen puolesta samansuuntaisesti kuin muissakin vastaavan tyyppisissä tapauksissa. Nyt kyse on kahdesta tuotteesta, jotka saisi, joita saisi tuoda unionin. Ei kyse ole siis vielä viljelystä ja kyse on vastustamisesta ja seuraavat kysymykset tulee esittää ensiksi onko komissio tässä mandaatissaan seura- no, seurannut mandaattiaan ja meidän mielestämme tosiaan ei. Ja tietysti tätä luvanantomenettelyä on vastustettu ja niin kuin on sanottu, tätä ei voi käyttää väärin kuitenkaan ja jättää parlamenttia huomioimatta täytäntöönpanoasetuksesta keskustellessamme. Ja sitten kiinnitän huomiota tieteelliseen arvioon, onko sitä käytetty vai ei, ja minä haluaisin viitata tuohon riskiarvioon, jonka EFSA on esittänyt meidän, meidän täytyy aina odottaa EFSAlta myönteistä arviota ennen kuin hyväksymme tällaisia tuotteita. Molemmissa näissä tapauksissa EFSA on esittänyt mielipiteensä siitä, että geneettisesti muunneltu puuvilla ja maissi ovat perinteisten lajien tyyppisiä ja sinänsä tulokset ovat suhteellisen hyvät, jos ajattelemme ihmisten ja eläinten terveyttä. Ja myös sitten tässä kiinnitetään huomiota noiden rikkakasvihävitteiden käyttöön unionissa ja niiden vaikutuksia kansanterveyteen. Neuvosto näyttää vastustavan tätä lupaa, luvan myöntämistä tässä pikemminkin nyt näyttää siltä, että toimitaan poliittisin perustein eh, ja aika huterin tieteellisin ja kansanterveydellisin perustein. Kiitokset. Yes, thank you very much, Chair. Um, I don't want to repeat. Kiitos puheenjohtaja. En halua toistaa edellisten puhujien kommentteja. On tärkeää ymmärtää. Meillä on tässä umpikuja, kun ajatellaan muuntogeenisten kasvien hyväksyntää. Alde on aina ollut sitä mieltä, että tästä umpikujasta on päästävä eteenpäin. Kaikkia lupamenettelyä ei pidä nähdä vain protestointi mielessä. Meidän tulee toimia tieteellisten tietojen pohjalta. Me emme ole parlamentissa eh, tieteilijöitä, vaan olemme poliitikkoja. On ymmärrettävä se, että emme voi tehdä sellaisia päätökset, jotka ovat näin teknisiä luonteeltaan poliitikkoina, vaan tarjoa, tarvimme tässä EFSAn tieteellistä osaamista. Any other member? Onko muilla sanottavaa tähän asiaan? No sitten komissio, olkaa hyvä. Thank you. Um, thank you. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja, että annoitte komissiolle mahdollisuuden selittää tämän ehdotuksen perustelut. Minulla on viisi pääseikkaa. Molemmat hakemukset, siis sekä tämä muuntogeenistä maistia että muuntogeenistä puuvillaa koskevat hakemukset, ovat noudattaneet tarkkoja Eh, lainsäädännöllisen prosessin askeleita ja me olemme tehneet riskiarvojen kummastakin. Siinä otetaan huomioon vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen. Lisäksi on hyvin tärkeää muistaa, että jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus kommentoida riskiarviointia ja EFSA on vastannut jäsenvaltioiden kommentteihin asetuksen mukaisesti myös suurella yleisöllä on ollut mahdollisuus kommentoida ja EFSA on myös arvioinut suuren yleisön kommentit. Nämä täytäntöönpanopäätökset ovat siis tämän tavoitteen mukaisia, jolla yritämme suojella e- eläinten ja ihmisten terveyttä 27. maaliskuuta tänä vuonna pysyvässä komiteassa ei tultu päätökseen, mutta pitää ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden vastustus ennen kaikkea johtui poliittisista syistä ja suurennollisen mielipiteestä. Me haluaisimme korostaa, että parlamentin tarkastus tai harkinta, ähm, valvontaoikeus on rajoitettu tässä asiassa, mutta olemme kuunnelleet kyllä tarkasti kaikkia kommentteja. Ehkä vielä kaksi kommenttia minulta. Torjuntoaineesta on aivan oikein, mitä jäsen Ajuso sanoi. Tämä, tämän kattaa torjuntoainelainsäädäntö. Nämä kaksi ainetta, jos ne vaikuttavat haitallisesti ympäristöön, niin, niin tapahtuu kolmansissa maissa, ei Euroopan alueella. Ja lisäksi kaikki enimmäisjäämämäärät torjunta-aineissa, ne, niiden pitää noudattaa tarkkaa laina, tai tiukkaa lainsäädäntöä torjuntoaineista samoin kuin muidenkin aineiden. Ja sitten tästä demokratiavajasta. Tässä on nyt kaksi ehdotusta pöydällä toisesta. Parlamentti äänesti, vasta, äänesti vastaan. Toinen ehdotus koskee sitä, että jäsenvaltio voi hylätä hylätä geenimuunneltujen organismien hyväksynnän, jos sillä on syyt siihen. Nyt odotamme innolla keskusteluja, nyt kun parlamentti on tämän hylännyt. Ja lisäksi äh, Juncker, äh, puheenjohtaja Juncker on sanonut, että komitologiamenettelyä aiotaan uudistaa, mutta se ei siihen asti, kun tämä ehdotus on hyväksytty, meidän on noudatettava olemassa olevia sääntöjä, sillä muuten eten tulee oikeudellisia ongelmia. Haluaisin korostaa jälleen kerran, että me olemme noudattaneet kaikkia menettelyitä, emme ole ylittäneet komission täytäntöön valtuuksia, joten meillä ei ole mitään syytä vetää pois näitä ehdotuksia. Niiden on tarkoitus mennä äänestykseen vetoomuskomiteassa 16. toukokuuta. Toivottavasti pystyn nyt selittämään komission kannan. Meillä on velvollisuus toimia. Pidämme tietysti mielessä sen, että velvollisuutemme on myös suojella ihmisten eläinten ja eläinten terveyttä sekä ympäristön tilaa. Kiitos. Kiitokset. Niin, tästä äänestetään huomenna. Ja kolmas vastustaminen myös tuo sääntö 106. Parhaat käytettävissä olevat tekniikat. Ja tässä Konechna on esittelijänä ja hän on juuri saapumassa. Olkaapa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen tietoinen typioksidien ja elohopean kielteisestä vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Sen takia oli sillä kannalla, että näitä enimmäisarvoja leikattaisiin. Katson myös, että EUn tulisi päästöjään vähentää ennen kaikkea typen oksidien osalta. Meillä on sellainen päästökauppajärjestelmä, jonka tulisi tämä huolehtia. Olisin halunnut, että komission ehdotus olisi ollut tiukempi. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä tilanteen parantamiseksi. Tällä hetkellä kysymys on kolmikantaneuvotteluista. Kasvihuonekaasu, leikkauspyrkimykset varmasti saavat parlamentin tuen. Päästöjen vähentämisen tulisi kuitenkin kulkea käsikädessä juridisen puitteiston kanssa. Aina silloin, kun komissio omia valtuuksiaan ylittää, niin se tulee meidän aina äänen sanoa. Jopa silloinkin, kun kyse on LHP ja typen oksidipäästöistä. Meillä on direktiivi teollisista päästöistä. Meillä on parhaat käytettävissä olevat tekniikat, BAT-dokumentti, ja tätä kautta annetaan lupia yksittäisille laitoksille. BAT ovat sellaista teknologiaa, jota on kehitetty Kyse on todellakin eduista, parhaasta mahdollisesta tekniikasta. Käytetäänpä sitten kyseistä tekniikkaa jäsenvaltiossa tai ei, niin arvioidaan vain sen käytettävissä oloa. Onko se tekniikka olemassa? Ei perehdytä siihen, käytetäänkö tekniikkaa vai, vai ei. On kuitenkin vakavia epäilyksiä siitä, että tietyissä tapauksissa tehtäviä ei ole täytettyjä, vaikka komissio on äh, tämän todennut, niin se ei ole kuitenkaan reagoinut. Ja näin ollen äh, tilanne on sellainen, että tietyissä suurissa laitoksissa tilanne voi olla jopa lainvastainen. Ikävä kyllä tässä menettelyssä oli paljon ongelmia komissiossa. Esimerkiksi 20. lokakuuta 2016 komissio ei sallinut sitä, että olisi esitetty myönteisiä kannanottoja näistä suurlaitoksista. Vain kielteiset kannat sallittiin ja näin ollen johtopäätökset olivat vääristyneet. No sitten elohopean raja-arvot silloin, kun kyse on parhaasta käytettävissä olevista tekniikasta. Nämäkin perustuvat vain osittaisiin tietoihin, joita ei ole pystytty täysin vahvistamaan, ja analyysi perustui virheellisille johtopäätöksille esimerkiksi niin, että otettiin suoraan Yhdysvaltain tietoja, joita suoraan siirrettiin EUn olosuhteisiin, eikä käytetty tietoja, joita oli saatu tutkimustuloksena. Tietoja ei myöskään ekstrapoloitu päästöarvoihin. Näin ollen elohopean raja-arvot eivät täytä äh, täsmällisyysvelvoitetta, joka on todettu myös Hamburin yliopistollisen tutkimuslaitoksen kriteereissä. Tämä BAT-prosessi on nyt sellainen, että meillä ei ole yhtäkään voimalaa, eh, joka lignittiä polttaisi, joka täyttäisi kaikki vaatimukset. Monissa maissa mukaan luettuna Tsekin tasavallassa Äh, ruskohiili tai ligniitti on ainoa käytettävissä oleva polttoaine kotiperäisestä polttoaineesta. Näin ollen näissä jäsenvaltioissa äh, järjestely koetaan niiden suvereniteettiin puuttumisena. Artikla 192 SEL-sopimuksessa määrää, että jäsenvaltiot voivat itse määttää energiamiksistään ja myös sen varastoinnista. Jos muutoksia tehdään, niin ne on hyväksyttävä neuvostossa yksimielisesti erityisen menettelyn kautta. Näin ollen komission toiminta tässä tapauksessa voisi olla tulkittavissa jopa perusopimuksen rikkomukseksi. Jäsenvaltiot ovat BAT-päätöksen vahvistaneet ilman, äh, että nämä äh, epäjohdonmukaiset olisi korjattu loppuvaiheessa. Jäsenvaltiot, jotka käyttävät huomattavissa määrin lignitia energiaa miksissään, paitsi Kreikka, äh, Kreikalle on tarjottu sitten hyväksynnästä muita etuja, esimerkiksi saarten tilanne huomioiden – Näin ollen voi tehdä sen johtopäätöksen, että BAT-päätös oli poliittisesti motivoitunut. Jäsenvaltiot, jotka eivät käytä lignittiä, jyräsivät sitä käyttävät jäsenvaltiot äänestyksessä silloin, kun kyse on ruskohiilin ja lignitin polttamisesta, jotta saadaan energiaa kansalaisille. Eli päätös olisi pitänyt tehdä neutraalisti, puolueettomasti. Näin ei tapahtunut, se tehtiin poliittisin perustein ja näin ollen päätös on kyseenalaistettu. Saak Saksa ei voi tässä epäillä, etteikö se tukisi uusiutuvia energiamuotoja. BAT on käytettävä neljän vuoden ajan virallisessa lehdessä julkaisun jälkeen. Ja tässä tapauksessa Saksakaan ei voi ilman tällaisia voimaloita toimia. Vielä vähemmän Bulgaria tai Katsakin tasavalta. Nämä laitokset ovat aivan välttämättömiä näille maille. Olen ihmeissäni, että komissio hyväksyi tällaisen toiminnan eikä kuunnellut järjen ääntä. Jotkut näkevät, että komitologiassa tämä oli heille voiton paikka ja saavutus, mutta tällaiset voitot tapahtuvat niin, että luottamus siitä kärsii viime kädessä kansalaisten keskuudessa. Meillä on nyt puolueettoman asiakirjan sijaan poliittinen asiakirja, jossa suositaan tietyn tyyppisiä energialähteitä. Voitte ajatella, että oma maanne ei ole tässä tulilinjalla. Äh, nyt puhutaan lignitistä, huomenna kyse voi olla jostakin toisesta energianlähteestä. Sen takia me tätä vastustamme. Kiitos. From the shadows. Kiitokset. Ja sitten esi- varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja Konechna juuri äsken selostikin, että kun ajattelemme tuota voimaloita ja typenoksideita, niin meidän täytyy pyrkiä mitä parhaimmin rajoittamaan näitä päästöjä päästäksemme lähitulevaisuudessa nollatason päästöihin. Tässä me puhumme täytäntöönpanosäädöksestä, joka liittyy tuohon vuoden 2010 direktiiviin. Ja nyt on vuosi 2017 ja siksi haluaisin kiinnittää huomiota asiaan, koska huomenna äänestämme. Eli komission asiantuntijat lienevät paikalla, joten heille esitän kysymyksen ensiksikin, kuinka monesta teollisuuslaitoksesta on kyse, kymmenistä tuhansistako, mutta jos ajattelemme näitä ruskohiilivoimaloita etenkin, sadoista tuhansista on kyse ei tämä ole täysin selvää, sillä kuten tässä jo on sanottu, niin puhutaan vuoden 2010 direktiivistä ja siihen kerätyt tiedot on kerätty sitä ennen ja nyt on seitsemän vuotta kulunut, niin varmaan tässä kaikenlaista teknologiaa on myös kehitelty näissä voimaloissa. Ja sitten kun me puhumme typenoksideista, ja pahemmista elohopeapäästöistä. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon tietysti näitä eroja, eli tietynlaista joustavuutta tähän on myös saatu aikaan. Mitä tämä käytännössä kuitenkaan, kuitenkin tarkoittaa? Miten toimivaltaiset viranomaiset toimivat? Miten ne ryhtyvät valvontatoimiin ja muihin toimiin? Tämä on toki merkittävää. Ja sitten Konechan puhui myös kustannuksista ja vanhemmista voimaloista ja kustannuksista, joita tarvitaan maksettaviksi, jos tätä ryhdytään täytäntöön panemaan ja mikä sitten on suhteetonta? Arvioidaanko tämä tapauskohtaisesti vai onko se jonkunlainen rakenteellinen päätös? Ja vielä lopuksi puheenjohtaja puolalaiset ovat viitanneet myös siihen, että mietittäisiin sitä, kun sähkökatkokset, kun toimintaa uudistettaisiin ja minkälaiset mahdolliset vaikutukset tällaisilla sähkökatkoksilla sitten olisi yhteiskunnalle. Eli tällaiset lisäkysymykset ja näitä, nämä kysymykset tosiaan saattavat huomista äänestystä palvella. Kiitos tästä ja muistuttaisin teitä siitä, että kello viisi meillä on komission jäsen Andri Kukaitis täällä paikalla, joten toivon, että puhutte lyhyesti asiasta niin lyhyesti kuin vain pystytte. Ja seuraavaksi Dans, olkaa hyvä. Um, Kiitos. Tästä kontekstista meillä on tuossa valtava ongelma. Noin puoli miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti joka vuosi. Ja näistä noin 23 000 ihmisen kuolema liittyy hiilenpolttolaitoksiin. Hallitukset ovat määritelleet päästöarvoja ja kaupungeissa on todellisia kriisejä, mutta Konechnan sanoma ei ole totta, kun hän sanoi, että rusko, ruskohiililaitokset eivät pysty täyttämään näitä, näitä arvoja. Itse asiassa niitä on useita, jotka noudattavat tätä 175 milligramman arvoa. Ja tämä vähentäisi edelleen päästöjä tässä ei oteta myöskään huomioon, että suurin osa näistä tiedoista on vuodelta 2010. Monet näistä laitoksista, jotka täyttävät nykyiset rajat, vain puolella käytettävissä olevasta teknologiasta. Jotkut niistä on rakennettu niin kauan aikaa sitten kuin vuonna 1975, eli nämä ruskohiilen päästöjä on mahdollista vähentää en, entisestäänkin. Nämä toimet ja parhaat käytettävissä olevat teknolo- tekniikat, siinä ei ole kyse pelkästään ruskohiilestä, vaan teknologisesti neutraaleista ratkaisuista. Ja jos ruskohiilipolttolaitoksia ei käsitellä oikein, jos niissä ei ole parasta mahdollista tekniikkaa, niin ruskohiili on kaik- yksi kaikista saastuttavimmista aineista, mutta tähän on olemassa teknologiaa ja sitä käytetäänkin jo ja sitä pitäisi käyttää. Tää, tässä vastustamisessa on kyse siitä, että nykyinen kompromissiehdotus menee liian pitkälle, mutta Tämä ehdotus tehtiin ei pelkästään tietäen se, että meillä on tätä teknologiaa, vaan myös ottaen mukaan teollisuuden edustajat. Näin päästiin kompromissiin. Ja koska kyse on kompromissista, niin tässä ei ole kyse edes parhaasta mahdollisesta päästövähennyksestä, joihin voitaisiin päästä. On monia polttolaitoksia ja teollisuuden teollisuusyrityksiä, jotka ovat olleet johtavassa asemassa päästöjen vähentämisessä. Ne ovat olleet tehneet pioneerityötä. Tämä ehdotus vahingoittaisi juuri tällaisia pioneeriyrityksiä, jotka ovat pystyneet vähentämään yrityksiä. Köyhät kärsivät eniten ilman saasteesta. 23 000 kuolemaa joka vuosi plus nämä muut kuolemat, ne ovat valtava kustannus myös terveydenhuoltojärjestelmälle. On paljon kustannustehokkaampaa hoitaa tämä ongelma sen, äh, sen synty äh, kohteessa kuin, äh, kuin yrittää hoitaa näitä oireita, joita päästöt aiheuttavat. En voi tukea tätä vastustamista, sillä se vaarantaisi kansalaisten henken. Tämä on jo kompromissi ja se on mielestäni hyvää työtä. Olisi typerää vastustaa sitä. Kiitokset ja Wisniewska. Pani Szanowni Państwo, ja w pełni... Kiitos puheenjohtaja. Tuen Konecnaa, kun kyse on vaatimuksesta käyttää mahdollisimman edistynyttä teknologiaa ja erityisesti kyse on typen oksideista ja ruskohiilestä. Hyvin kunnianhimoiset vastustukset olemme tässä nyt esittäneet, varsinkin ruskohiilestä, ja usein niitä ei voi käytännössä kovinkaan helposti täyttää, ja täytyy ottaa myös geologiset huo- tekijät huomioon. Usein kuitenkin on näytetty toimivan aika sokeasti, jos ajattelemme eri aineiden pääsyä ilmakehään. Jos me ajattelemme tällaisia rajoituksia näihin itse voimaloihin, niin parantaako se lopulta ilman laatua kaupungeissa, joissa tätä, tällä tavalla se tuotettua virtaa käytetään. Toisaalta jos ajattelemme direktiiviä, niin siinä puhutaan taloudellisesta tuottavuudesta, joka tulisi ottaa huomioon myös parannuksia tehdessämme. Jos me kiinnitämme huomiota nyt näiden laitosten jatkomahdollisuuksiin, niin täytyisi ottaa käyttöön uusia innovoivia mahdollisuuksia ja myös muistaa, minkälainen on kunkin valtion voimantuotantojärjestelmä ja sähkön tuotantojärjestelmä. Jos tutkailemme ainoastaan näitä tuottavuuslukuja, se ei välttämättä ole kovinkaan paras periaate. Jos ajattelemme nyt olemassa olevia laitoksia ja sitä, että niiden päästömääriä täytyisi vähentää, Nämä laitoksethan muutenkin ovat olleet painiskelemassa tuottavuutensa kanssa ja nämä uudistukset olisivat aika lailla kustannuksekkaita. Välttämättä nämä muutokset eivät vaikuttaisi ympäristön kannalta kovinkaan hyvään suuntaan. Ja erityisesti jos ajattelen Puolan tilannetta, niin pitkällä aikaa välillä meillä ei enää ole riittävästi tuotantopotentiaalia tuottaaksemme kuluttajille, kansalaisillemme riittävästi energiaa. Tämä johtaa sitten täysin absurdiin tilanteeseen, tässä ikään kuin nyt komissio tuomitsee sellaiset valtiot, joissa käytetään hiiltä voimanlähteenä ja vapauttaa muut valtiot, eikä kiinnitä huomiota niiden päästöihin. Ja nyt tässä ei kuitenkaan voi sanoa, että mikään ei olisi edistynyt. Puolassa tilanne on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut paljonkin energiasektorilla 50 prosentilla juuri näitä typenoksideita on saatu laskettua ja muita aineita 25 prosentilla. Eli kyllä tässä on otettu aikamoisia teknologisia harppauksia eteenpäin päästäksemme asetettuihin raja-arvoihin. Ja meidän täytyy siis kovasti tehdä työtä näiden pienten edistysaskelten aikaansaamiseksi, mutta täytyy muistaa myös nämä kustannukset, että me emme sitten tee karhunpalvelusta. Meidän on realistiset tavoitteet itsellemme asetettava, unohtamatta tietenkään kansalaisten terveyttä kaut olkaa hyvä, nyt kyllä lasken jo minuuttejanne. Well, you said to... Kiitos puheenjohtaja. Pysitte puhumaan lyhyesti, mutta nyt on ongelma se, mistä lähtisin liikkeelle tämän virheellisyyden suhteen, mikä on kaikkialla nähtävissä tässä päätöslauselmassa. Olen jossain määrin pettynyt, kun luen tätä vastustusta. Parlamenttina meidän tulisi varmistaa se, että mitä me kirjaamme paperille, niin pitäisi ainakin paikkaansa alusta lähtien totean, että en ole tyytyväinen tähän lopputulokseen. Tämä on selkeä kompromissi. Me olisimme toki voineet pitää kiinni tiukemmista standardeista. Kyse on kuuden vuoden työn tuloksesta ja jos sitten viitataan yhteen kokoukseen lokakuussa 2016, tietään, että kyse oli kuuden vuoden prosessista ja standardit sitten eh, perustetaan vuoden 2010 tietoihin, niin mehän ne jo kuinka paljon pidemmälle teollisuus voisi päästä, jos niin haluttaisiin. No, tämä on poliittinen kompromissi, mutta kun luemme tätä vastustusta, niin näyttää siltä, että ihmiset jättävät vain kerta kaikkiaan fakta huomioimatta. Elohopeasta eh, me jätimme eh, NEC-direktiivissä eh, elohopean pois, koska katsoimme, että siihen on puututtava sen syntymä lähteellä. No, tämä on nyt ensimmäinen mahdollisuus. Kahde 80 prosenttia nykyisistä ruskohiililaitoksista täyttää ne tavoitteet, jotka on määritetty vuoteen 2021. Mikä sitten on aivan täysin mahdotonta? No sitten typen oksidit. Tässä viitataan päästökauppaan. En ymmärrä tätä, koska se ei kata typen oksideja. Sehän ei ole kasvihuonekaasu. Siksi täytyy sitä säädellä tässä yhteydessä. Monet ruskohiili voimalat täyttävät ne vaatimukset, jotka tässä on määritelty primäritoimilla. Sepp Dance sanoi, että äh, vuoden 2010 jälkeen on saatu uutta tekniikkaa ja lisävähennyksiinkin voidaan päästä sekä nokseissa, typen oksideissa että elohopeaissa. Kehitystä on tapahtunut. Sitten on erilaisia vaihtoehtoja poikkeamille jos sanoisimme, että vastustamme tätä sen takia, että se on liian heikko ratkaisu, niin sitten keskustelu olisi mielenkiintoista, mutta päätöslauselma äh, on aivan päinvastaiseen suuntaan vie, vievä. Minä suositan kollegoille vahvasti sitä, että emme tue tätä vastustusta. Well, thank you. Kiitokset. Ja sitten komissio. Olkaapa hyvä. Ähm. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta käydä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta tänään. Lähtökohtana on todellakin se, että perjantaina 28 28. päivää tässä artiklan 75 komiteassa nämä uudet PAT-päätelmät hyväksyttiin. Tämä on tärkeää ilmanlaadun kannalta. Nyt pitäisi ottaa ensiksi huomioon faktat. 400 000 ennak- ennalta äh, ennenaikaista kuolemaa vuodessa mainittiinkin jo. Ja suuret polttolaitokset aiheuttavat noin 46 prosenttia rikin kahdeksantoista 18 prosenttia typpi oksidipäästöistä ja 35 prosenttia elohopeapäästöistä. Minä liittäisin tämän myös ilmanlaatudirektiiviin. Tilanne on hyvin tarkea, anteeksi, vakavaa. 16 rikkomismenettelyä on meneillään typin oksidi, oksidien kohdalla ja yksi 12 siis typin oksidien kohdalla ja yksi rikin oksidien kohdalla on tehty vakavia väittämiä, mitä tulee tämän menettelyn oikea, oikeellisuuteen. Ja minun tär, täytyy oikaista jotkin näistä väittämistä faktoilla. Suuria polttolaitoksia koskevat PAT-päätelmät ovat tulosta kuuden vuoden työstä, joka tehtiin kaikkien sääntöjen mukaisesti komission täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti, jonka otsikkona on BREF-suunta viiva. Tämä menettely ei ole pelkästään hyvin tunnettu, se on hyvin testattu ja, se, ja se tunnetaan muualla maailmassa asiana, jo, jo, josta EU pitäisi olla ylpeä tätä tavallaan kuin viedään muualle maailmaan. En usko, että monet asiakirjat, jotka tulevat Euroopan unionin toimielinten käsiteltäväksi, käyvät niin syvä luotavan analyysin läpi kuin nämä BAT-asiakirjat. Tämä on tulosta teknisestä työryhmästä, jossa on 285 jäsentä. Toimijoita on mukana kaikista, kaikilta aloilta myös teollisuuden edustajia, mutta myös jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja tutkijat ovat mukana. Tämä tekninen työryhmä äh, perustettiin vuonna 2011 ja se tai työnsä valmiiksi vuonna 2016. Tärkeitä faktoja. Se tarkasteli tiedot 520 laitoksesta vuodelta 2010 ja sitten se teki 225 tapaustutkimusta. 8510 kommenttia tehtiin tähän e- ensimmäiseen BREF-asiakirjaan viimeisessä teknisen työryhmän kokouksessa kun sovittiin kaikista BAT-päästöarvoista kesti seitsemän työpäivää tämä kokous siis, ja, ja tämä te, koko, kokous te, pidettiin aivan avoimesti. Toivottavasti nämä luvut osoittavat, miten vakavasti otettava menettely tämä on. Kaiken kaikkiaan näiden BAT-päätelmien rakenteesta pitää ottaa huomioon, että ne on jäsennelty niin, että taataan, että sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikan, tekniikkaa koskevan määritelmät, että muut vastaavat kaikkia vaatimuksia. Ja tässä me käsittelemme eri polttoaineita eri kategoriassa. Tässä asiakirjassa on 74 BAT-päätelmää, 15 BAT-AEL ja vi, 257 päästöarvoaluetta ilmanlaadun kohdalla. Eli tämä menettely on erittäin tiukka. Tämä on niin tiukka kuin mikään menettely vain voi olla. Ja min, meidän mielestämme tämä on kunniaksi koko EUlle. Olemme koko prosessin aikana myös kuulleet kritiikkiä ja se on hyvin terveellistä. Olemme saaneet kritiikkiä kansalaisjärjestöiltä. On sanottu, että nämä BAT-päätelmät, niiden luonnos on ollut, on ollut liian heikko. Olemme kuulleet myös kritiikkiä teollisuuden edustajilta, että nämä, nämä BAT-päätelmät ovat liian kunnianhimoisia. Jotkut ehkä voisivat tästä päätellä, että saimme tasapainoisen tuloksen aikaiseksi, kun kummatkin osapuolet saatiin tyytyväiseksi, mutta tässä koko keskustelussa on yksi suurin voittaja, nimittäin Euroopan kansalaiset, nämä 400 000 ennenaikaista kuolemaa, jotka liittyvät huonoon ilmanlaatuun, ne ö, nähdään juuri näillä alueilla, joissa on tällaista ö, polttolaitostoimintaa, joten edut ovat selvät. Nämä, tämän vastustuksen perustelut eivät ole meille uusia. Olemme koko prosessin aikana kuulleet niistä ja ennen kaikkea yksi lobbaustaho, Eurocoal, on niistä puhunut. Pitää ottaa huomioon, että BAT-päätelmät johtavat kustannukset. Me emme ole tästä vaienneet missään vaiheessa keskusteluita. On ymmärrettävää ja perusteltua, että teollisuus yrittää vähentää näiden kustannusten syntymistä, sillä ne joutuvat kantamaan kustannukset ja ne haluavat siksi heikentää vaatimuksia, mutta meidän on taattava, että menettely on teknisesti perusteltu. Meidän pitää perustaa se todisteisiin. Me, meidän pitää katsoa, etuja, joita tulee myös tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Me emme saa jättää huomiota et, huomiota etuja terveydelle ja ympäristölle, ja se on ollut äh, näiden keskustelujen ytimessä. Tässä vastustamisessa kritisoidaan myös Sevillan prosessia. Tämä on meille vakavasti otettava kysymys, sillä tässä sanotaan, että osallistujat eivät pystyneet esteemme eivät pystyneet viime vuoden lokakuussa ilmaisemaan kantaansa. Tämä on täysin perustelematonta ja epäreilua kritiikkiä. Toivottavasti olen pystynyt antamaan teille tarpeeksi faktoja, jo, jotka todistavat, että nämä, tämä kritiikki ei ole perusteltua. Euroopan IPPC-toimiston toiminta on esimerkillistä. Conclude. Anteeksi, voisitteko päättää puheenvuoronne pikapuoliin? Halusin vain varmistaa, että kaikki faktat tulevat esille, joten luvalla haluaisin vielä kolme seikkaa mainita. Yksi muotoseikoista. 20. lokakuuta pidettiin tämä foorumi, pitää puhua foorumin roolista. Foorumissa ei ole kyse teknisestä työryhmästä. Teknisen, teknisen työryhmän työ on tullut päätökseen. Puhukaa lyhyemmin, pyytän. Ihan lyhyesti vielä Haluaisin vain taata, että ei ole mitään epäilystä siitä, mikä on tämän foorumin rooli. Foorumin roolina on, on taata, että teknisen työryhmän jäsenten eri mielipiteet tulevat esille. Me kävimme pitkiä keskusteluita, keskusteluita juuri, koska halusimme taata, että kaikki mielipiteet kuullaan. Tämä on todettava, sillä on väitetty, että näin ei olisi. Toiseksi elohopeasta. Meidän on muistettava, että EU on sitoutunut poistamaan tai vähentämään elohopeapäästöjä. Tämä valiokunta on yksimielisesti tukenut uutta elohopeaa asetusta. Kiitos tästä tuesta. Näin EU voi myös osallistua tähän Minamata yleissopimukseen. Se on jälleen yksi edistysaskel tässä asiassa. Suuret polttolaitokset ovat yksi suuri lähde elohopea päästöille, joten meidän on puututtava asiaan. Lisäksi mitä näissä BAT AELissä on ehdotettu, se liittyy suuriin polttolaitoksiin ja tulokset ovat hyvin vankkoja tässä suhteen, kun katsotaan tätä mikrogramma äh, rajaa per normi kuutiometri. Tätä on käytetty, jotta oltaisiin suuntaviivojen mukaisesti pystytty, pystytty määrittelemään ala, alhaisin arvo tässä parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisissa päästöarvoissa. Eli ne, ne ähm, ilmaistaan skaalana asiantuntija mielipide, johon viitataan tässä vastustamisessa, se perustuu väärinkäsityksiin. Eli tämä voidaan todellakin kumota faktoilla. Kiitokset, kiitokset. Te varmasti voitte näistä yksityiskohdista puhua myöhemmin. Konechan, jos teidän täytyy vielä sanoa minuutti, minuutin saatte. Kiitos, että siis haluat puhua. Tästä siis huomenna äänestämme. Ja nyt komission jäsen Andri Kaitis äh, saapuu paikalle. So, good afternoon, Commissioner. No niin, hyvää iltapäivää komission jäsen. Kiitos kun saavuitte tähän vuoropuheluumme. Oikein kiinnostavia aiheita teidän vastuualueellanne on. Ja kollegat varmasti haluavat ottaa monta asiaa esiin, eli en puhu pidempään. Äh, kiitos kun tänne tulitte. Kiitos kun haluatte tässä nyt varmasti esitellä meille myös tulevan vuoden komission prioriteeteista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset siitä, että sain nyt tänne sit saapua. Tässä oli vähän ongelmiakin, mutta kiitokset tästä poikkeuksesta. Hyvät ENVI-valiokunnan jäsenet, on mukava saada tänne kertomaan nyt puolivälin tilanteesta vastuualueellani ja tärkeimmistä vastuulleni kuuluvista asioista teille nyt muutaman sanan sanot. Olette varmaankin usein kuulleet, kuinka usein korostan sitä, että meidän täytyy jatkaa tällä suojelun ja terveydensuojelun ja elintarvikkeiden suojelun reitillä. Tämä on ollut mottonani niin, ja tässä me sitten haluamme vaikuttaa ihmisten fyysiseen psyykkiseen ja henkiseen terveyteen ja auttaa kansalaisia niin pitkään kuin mahdollista ja palvella heitä ja tarjota heille pidempää ja laadukkaampaa e, elinaikaa. Ja tällaisia keinoja me tarvitsemme jo kaikille kansalaisille ja myös haavoittuvimmille ja köyhimmille työttömille, vähemmistöille, muun muassa romanivähemmistölle ja täytyy estää terveydentilan huoloneminen. Ja me olemme vaihtaneet parhaita käytänteitä terveyden edistämiseksi ja myös sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja jäsenvaltioissa eri testijärjestelmiä voidaan käyttää. Ja me olemme myös riskifaktoreita halunneet tutkia, kun ajatellaan lasten ja epäterveellisen ruoan ja päihdeaineiden käyttöä ja sitten myös audiovisuaalisen direktiivin myötä olemme tätä miettineet ja tupakkatuotedirektiivi ja myös alkoholiasiat ovat tapetilla ja myös ravintoasiat, kuten suolan, transrasvojen rasvojen ja sokerin liiallinen käyttö. Ja jos ajattelemme tuota e, terveysväittämiä ja ravintoarvoasioita, siitä on olemassa laillinen kehys elintarviketeollisuudelle siitä, miten tuotteissa saa näitä esittää. Minä toivon, että tämä työ saataisiin päätökseen ensi vuoden alkuun mennessä. Ja viime joulukuussa me myös otimme tämän pakollisen elintarvikemerkinnän käyttöön. Tämä on suuri edistys edistysaskel elintarvikepolitiikassamme. Me teemme yhteistyötä elintarviketeollisuuden ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta myös jalostetun ruoan tiedot saadaan kartalle ja me valvomme kansallisia aloitteita tällä alalla. Merkittävä virstanpylväs ja konkreettinen teko on ollut myös juuri se, että teollisuuskin on sitoutunut näihin asioihin tällä alalla, jos ajattelemme myös alkoholijuomien sisältöä ja elintarvikemerkintöjä, joka on maaliskuussa hyväksytty. Alkoholiteollisuus on tässä vuoden aikana kehittämässä itsesääntelyjärjestelmän kaikkien alkoholijuomien sisältämistä tuotteista. Ja näin sitten ryhdytään vaikutusten arviointiin eri vaihtoehtojen arvioimiseksi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä tahtoisin myös mainita, miten huolestunut olen rokotuskysymyksestä. On käsittämätöntä, että tällä vuosituhannella e, kansalaisia edelleen kuolee e, tavanomaisiin tauteihin, jotka voitaisiin rokotuksin estää. 5000 ihmistä sai tämän tuhkarokon viimeisten neljän kuukauden aikana ja useat kuolivat. Siksi me olemme ryhtyneet tukemaan yhteisellä toimella jäsenvaltioita rokotusasiassa. Meillä on ollut myös työpaja. Kaikki sidosryhmät ovat käyneet keskustelemassa siitä, miten me voisimme rokotusohjelmia parantaa. Toivon, että viesti, välittäisitte viestiä eteenpäin. Näin voimme yhdistää voimamme taistellaksemme rokotusvastustusta vastaan Euroopassa. Ja anti- ja mikrobiresistenssi asia, tämähän kuuluu elintarvike- ja terveyspilariin. Meillä on 2011-2016 toimintasuunnitelma, joka osoittaa, miten edistysaskelia askelia on saatu aikaan, mutta edelleen täytyy päästä eteenpäin mikrobiresistenssin asiassa vielä edelleen. Tämä uusi esitys on tiedossa vuoden, tämän vuoden kuluessa. Meidän täytyy saada unionista parhaiden käytänteiden alue. Toiseksi täytyy viedä eteenpäin tutkimusta ja innovointia ja myös kansainvälisesti toimia näin kohta me esitämme suuntaviivat ihmislääkeiden mikrobiresistenssiasiaan ja näin me toivomme saavuttamamme johtoaseman. Minä tahtoisin toivoa neuvoston pääsevän eteenpäin myös eläinlääkeasioissa ja lääkinnällisen rehun ehdotusten puolella tässä resistenssikysymyksessä. Sitten haluaisin puhua vielä lääkeiden äh, saamisesta, lääkkeiden mm, lääkkeiden myöntämisestä. Tästähän parlamentti maaliskuussa on keskustellut ja komissio tahtoo täs, tä, tä, vahvistaa yhteistyötä, jotta todellista oikeaa lisäarvoa voitaisiin tarjota näillä eri lääkkeillä. Minun yksikköni arvioivat tätä ja käyvät nyt julkiseen konsultointiin ja toteutamme myös vaikutusten arvioinnin. Kiitokset tuosta päätöslauselmastanne, jossa on tarkoitus juuri terveysteknologian teknologiaa arvioon puuttua ja myös arvioida tilanteen kehitystä unionitasolla. Ja tämän vuoden loppuun mennessä uusi aloite on tiedossa kaikkien eduksi, erityisesti eurooppalaisten potilaiden äh, eteen. Ja ajatellaan tuota, äh, har, tuota äh, asiantuntijaverkostoa ja e-health-hanketta, tässä kyse on siitä, että paremmin harvinaisia ja monimutkaisia sairauksia voitaisiin diagnisoida koko unionissa ja rajat ylittävästi toimia ja välittää tietoa helposti rajat ylittävästi. Siksi toivonkin, että tätä ERN-verkostoa voisitte tukea ja tukisitte sen kehitystä. Kuten tiedätte, niin ruoka turvallisuus on myös kestävän kehityksen agendalla. Tässä kyse on yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta ja taloudellisesta kasvusta myös, ja minä olen halunnut kiinnittää huomiota terveyden sosiaaliseen puoleen ja sosiaaliseen oikeuteen. Viime viikolla tämä on hyväksytty. Jokaisella on oikeus ennaltaehkäisevään ja järkevän hintaiseen terveydenhuoltoon, joka on myös riittävän laadukasta. Toivottavasti parlamentti tukee tätä, kun kyse on toimielinten välisestä kolmanteen pilariin kuuluvasta asiasta. Ja me sitten voimme myös, olemme esittämässä sosiaalisesta ulottuvuudesta asiakirjaa unionissa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota biogeneettisiin asioihin, ympäristöasioihin ja kansanterveysasioihin ja myös kroonisiin sairauksiin ja ennenaikaisiin kuolemiin. Muutama sana myös elintarvikejätteestä. Sehän kuuluu tuohon kestävän kehityksen tavoitteisiin. Meillä on uusi foorumi estämässä elintarvikejätettä ja tässä myös elintarviketeollisuus on mukana julkiselta ja yksityiseltä puolelta ja minä kovasti toivon, että tämä väline toimisi oikeiden tulosten aikaansaamiseksi saavalla vuoteen 2030 mennessä puolitettua elintarvikejätteen. Ja vielä lopuksi tuosta elintarviketurvallisuudesta se on tietysti hyvin merkittävää. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten kansalaiset ovat huolissaan asiasta. Meidän täytyy varmaan parantaa elintarvikepolitiikkaamme, kehyksiä ja kiinnittää huomiota tuohon yleiseen elintarvikelainsäädäntöön. Meillä on nykyisellään ylpeyttä aiheuttava hyvin kattava ja tiivis järjestelmä, mutta kuitenkin eh, meidän eh, toimitusketjumme ovat hyvin monimutkaisia ja se tarkoittaa sitä, että kriisejä ja suuria haasteita aina silloin tällöin esiintyy mm, jatkuvasti ja siitä syystä tämän asian on oltava meidän äh, prioriteettilistallamme korkealla. Siksi me olemme päättäneet ryhtyä tällaiseen selvään terveystarkastukseen koko yleisessä elintarvikelainsäädännössä. Sen pitäisi palvella tarkoitustaan. Näin voimme myös löytää ne aihealueet, joissa heikkoukset piilevät ja missä meidän pitäisi tilannetta parantaa vuoden lopussa. Tämän tutkimuksen ja tarkastuksen tulokset ovat tiedossa. Monia monia aiheita olisi vielä tarpeen varmasti esitellä muun muassa rikkakasvien torjunta-aineista ja hormonisista haitta-aineista ja tällaisesta. Ne ovat hyvin hankalia asioita tietenkin, mutta minä nyt tässä päätän puheenvuoroni tähän ja sitten voimme keskustella kaikesta minun vastuualueelleni kuuluvasta. Kiitokset. Kiitos komission jäsen. No niin, ensimmäisen koordinaattorien puheenvuorokierrokseen ryhdymme. Kaksi minuuttia kukin saa puhua eri vain kaksi aihetta, koska jos te tungette lukuisan aiheen, lukuisia aiheita puheenvuoroihin, niin komission jäsen ei ehdi puhua ja se vain turhauttaa. Eli näin aloitamme ja sitten kuulemme komission vastauksen. Kaksi minuuttia siis. Ja Liise, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle tästä alustuksesta ja kiitos sitoumuksestanne. Haluaisin hieman kärjistää tänään, sillä kun katsotaan, mitä täällä valiokunnassa käsitellä, minkälaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka kuuluvat teidän salkkuunne, niin silloin on kyse ennen kaikkea François Crostetin mietinnöstä, joka koskee eläinlääkkeitä. Ja varmasti Viron puheenjohtajakaudella tässä asiassa edetäänkin, se on kyllä totta, mutta meillä on myös se ongelma, ongelma mielestäni ongelma, nimittäin että Junckerin komissiolta ei ole tullut terveysalalla oikein mitään ehdotuksia. No ei minun mielestäni pidä ylisäännellä, ei pidä mennä liikaa yksityiskohtiin, ei pidä määrätä ihmisille, mitä he saavat juoda tai syödä, mutta on ongelmia, joihin tarvitaan ei pelkästään konferensseja ja suosituksia, vaan myös lainsäädäntöä. Kaksi seikkaa, joista haluaisin sanoa, että haluaisin toivoa, että komissiolta tulee tänä vuonna vielä kaksi ehdotusta, nimittäin antibioottien kohdalla tarvitsemme välineen muiden toimien lisäksi, jotka parastavat, parantavat antibioottien käyttöä, mutta me tarvitsemme myös uusia antibiootteja, jotta saamme ongelman hallintaan. Jos tämä ei ole teidän Äh, teidän vastuullanne, niin kertokaa meille, kenen vastuulla ja toiseksi nämä terveydenhuollon menetelmien arvioinnit, HTA-arvioinnit, niistä haluaisimme konkreettisen ehdotuksen, eikä pelkästään toimenpidesuunnitelmaa, joista sanotaan vaan, että mistä halutaan keskustella tulevaisuudessa. Tämä siis ei ole välttämättä teille henkilökohtaisesti kohdennettu, mutta kertokaa meille, kenen puoleen meidän pitää kääntyä, jotta todellakin tulee konkreettisia tuloksia. Mr. Kiitokset ja seuraavaksi Potsch. Welcome, commissioner. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. On hieno nähdä teidät täällä vieraanamme. Komissio on tehnyt ehdotusluonnoksen, joka liittyy neokorttinoidien käyttöön viljelyssä. Eli puheenjohtaja mainitsi, että pitää puhua kahdesta aiheesta korkeintaan. Mainitsisin torjunta-aineet. Kerrotteko hieman glyfosaattitilanteesta? Me olemme saaneet myönteisen kannanoton virastolta. Toisaalta meillä on myös toisenlaisia näkemyksiä. Viime viikolla komission kollegioasiasta keskusteli. Haluaisin tietää, missä nyt mennään. Entäpä sitten nämä hormonaaliset haitta-aineet? Varmasti olittekin kuulevanne minulta tämän kysymyksen. Jäsenvaltiossa käydään keskustelua ja toistaiseksi eh, tuloksia ei ole saatu aikaan. Haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tässä seuraavaksi tehdä. Ja sitten toinen aihe. Sekin varmasti on oletettu aihe, eli ruoan sulatuskanavan syövät Tarvittaisiin eurooppalaiset suuntaviivat seulonnoista. Tarvitaan myös muita suuntaviivoja, esimerkiksi rintasyövän, eturauhassyövän suhteen päivitys on ilmeisesti tulossa. Ja sitten haimasyöpä. Sehän on kaikista tappavin syövän muoto maailmanlaajuisesti ja Euroopassa. Ja Tämä on aika lailla ongelmallinen kysymys. Minkälaisia tavoitteita nyt on ehkäisevän politiikan suhteen silloin, kun pyritään ehkäisemään haimasyöpää? Onko tällaisia ylipäätään komissiossa? Haluaisin myös tietää, puututaanko haimasyöpäkysymykseen EUn toimin silloin, kun kyse on kattavasta toiminnasta? Jos teillä on vielä jotakin lisätietoa tältä alalta mielelläni niin sitten kuulisin. Vain kaksi prosenttia varoista on käytetty haimasyövän ehkäisyyn. No, mister... Kiitokset ja Pieka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Haluaisin palata kolmeen seikkaan. Ensinnäkin seuraukset. Me hyväksymme mietinnön eläinlääkkeestä ja suuri osa käsitteli antibioottien käyttöä siinä. Komissio ei ole kuitenkaan liikahtanut, se ei ole tehnyt juurikaan mitään antibioottien käytön suhteen eläimissä. Meillä on tässä resistenssiongelma ja siitä tulee kaikenlaisia seurauksia. Komissiossa vaikuttaa olevan koordinointi, koordinoinnin puutetta. Tänään aikaisemmin osallistuin kokoukseen, jossa keskusteltiin alkoholijuomien merkitsemisestä. Näissä merkinnöissä ei puhuta edes alkoholin käytön seurauksesta, puhumattakaan sitten näiden juomien sokeri- tai energia-arvosta. Nämähän ovat aivan perustietoja, jotka, jotka kiinnostaisivat kansalaisia, joita he haluaisivat näihin merkintöihin. Ja sitten kolmanneksi, viestimistä on voitu lukea, että, että lääketieteen alalla on myös paljon ravintolisia ja yhä vähemmän tiedetään, mitä näissä ravintolisissä on ja sekä minkälaisia lisäaineita on esimerkiksi ihonhoitotuotteissa. Ne aiheuttavat usein allergisia reaktioita. Emme tiedä, mitä näissä kosmetiikkatuotteissa on jo kymmeniä vuosia on puhuttu vitamiineista ja muista lisäaineista, mutta näissä ravintolisissä on myös sellaisia aineita, jotka vaikuttavat haitallisesti terveyteemme. Tässä kysymykseni teille. Yes, thank you very much, Chair. Thank you, Commissioner, for being here. Kiitokset, kiitokset komission jäsenelle tänne saapumisesta niin Monsanto-papereihin viittasittekin glyfosaattissa. Ja minä haluaisinkin kysyä, kuinka paljon nämä Monsanto-paperit ovat vaikuttaneet tutkimuksiin, joita EFSA käyttää ja EKA käyttää ja myös kansalliset viranomaiset käyttävät jos tuosta glyfosinaatin olemuksesta. Ja sitten minä haluaisin kiinnittää huomiota kasvintorjunta-aineihin. Innovointia tapahtuu maatalouspuolella, jotta voidaan ottaa huomioon paremmin luonto ja myös kehittää vähäriskisiä torjunta-aineita. Voitteko viitata näihin? Eli niitä voitaisiin saada helpommin käyttöön ja näin maataloussektori saada kestävämmäksi. Ja sitten vielä jos me ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ja ravinteiden puutteen ottaisimme huomioon maatalouspuolella, voisimmeko me löytää paremman lupamenettelyn myös kasvin jalostus- ja kasvin tuotantopuolella. Kiitokset tästä, Jakon ja Tsna, olkaa hyvä. Vážený eh, komissaari, děkuji Kiitos komission jäsenelle että tulitte tähän kokoukseen. Haluaisin puhua vain yhdestä aiheesta, mutta tämä on erityisen tärkeä aihe. Vuonna 2015 tässä valiokunnassa ja myös kansalaisyhteiskunnassa me pyysimme toimia HIV-viruksen ja hepatiitti C, sekä tuberkuloosin torjuntaa. Minä kirjoitin useita kirjallisia kysymyksiä komissiolle ja lisäksi valiokunta, tämä valiokunta on esittänyt suullisen kysymyksen komissiolle, mutta komission puolelta ei ole saatu vastauksia. Valitettavasti saimme vain ympäripyöreitä vastauksia ja sellaisia lupauksia, joista ei pidetty kiinni. Me puhu, pyysimme Alankomaiden, Slovakian ja Maltan puheenjohtajavaltiolta hoitamaan asiaa, mutta nyt jälleen yksi puheenjohtajakausi on tulossa loppuun eikä mitään ole tehty. Kaikki määräajat ovat menneet ohi. Kaikki strategiat sekä kaikki strategiat ovat epäonnistuneet. Me, meidän pitää ymmärtää, että meidän on pystyttävä torjumaan HIV, tuberkuloosia ja hepatiitti C, ei pelkästään EUn alueella, vaan myös itäisten naapureiden alueella. Ja sitten ähm, vuonna 2016 pidettiin Bratislavan kokous, eikä senkään jälkeen ole saatu tuloksia. Joten todella haluaisin kysyä, mitä, milloin aiotte toimia, miten esitätte näitä toimenpideohjelmia, milloin jäl- äh, lopulta alatte auttaa jäsenvaltioita puuttumaan ongelmaan? Kiitos vastauksista jo etukäteen. Yes, thank you very much. Kiitokset. Ja Staes, olkaa hyvä. Sitten eh, komissaaris, dank voor uw, eh, voor uw uitleg. Puheenjohtaja, kiitos komission jäsen teidän alustuspuheenvuorostanne. On hyvä, että voimme tavata teidät nyt jo toistamiseen parin päivän sisällä Belgian parlamentissa. Keskustelimme juuri samoista aiheista. Kuuntelitte Belgian parlamentaarikkojen huolia glyfosaattiin liittyen. Meidän on perehdyttävä glyfosaattiin, mutta myös moniin muihin kysymyksiin, jotka kuuluvat teidän toimialanne. Taistelemme muun muassa ylipainoa vastaan, tupakan haittoja vastaan ja niin edelleen. Me haluaisimme päivitettyä tietoa tilanteesta, aivan niin kuin edustaja Potskin jo täällä penäsi. Ei pitäisi keskittyä pelkästään siihen, onko glyfosaatti karsinogeeni vaiko ei. Se on vain yksi eh, yksityiskohta. Sehän on myös hormonaalinen haitta-aine ja pitkällä aikavälillä se on myös nisäkkäille haitallinen aine. Se vaikuttaa kielteisesti veteen, lintuihin. Eli mikä on tilanne tällä hetkellä? Oletteko valmis perehtymään parlamentin äänestystulokseen viime huhtikuulta? Silloin totesimme, että glyfosaattia ei pidä käyttää julkisissa paikoissa, esimerkiksi leikkikentillä Voittaisinko käyttää muita metodeja näiden tuholaisten torjuntaan? Oletteko valmis hyväksymään nämä neljä ehtoa, jotka mainittiin? EFKA, EFSA oli vaikeassa tilanteessa. EFSA käytti 182 tutkimusta äh, omien kannanottojensa pohjana, mutta suurin osa näistä tutkimuksista ei ole julkisesti saatavilla. Kyse on kaupallisesti arkaluontoisista tiedoista. Ettekö katso, että nyt olisi oikea aika muuttaa to- torjunta-ainesäännöstöä eh, niin, että EFSA pohjaisi tietonsa vain julkisesti käytettävissä oleviin tietoihin. Eh, jos teollisuus itse tarjoaa tietoa, niin sitten pitäisi sopia siitä, että eh, tarjottu tieto on julkisesti saatavilla kaikille. Silloin voitaisiin puhua vertaisarvioista. Jos katsotaan, että jotakin tutkimusta ei julkaisteta sen takia, että siinä on kaupallisesti arkaluotoista tietoa, niin se on sitten kyseisen yrityksen asia. Mutta avoimesti täytyy toimia. Tutkimustulokset on julkaistava, jos niihin sitten halutaan myöhemmin verota. Me haluamme, että teemme täyttä yhteistyötä sekä neuvoston ja parlamentin teidän kanssanne. Dornano. Kiitokset ja Dornano, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tammikuusta lähtien Ranskassa on ollut pakko laittaa elintarvikemerkinnät, jos on kyse ollut maidon ja lihan 50 prosentin merkinnästä. Tämä on nähty protektionistiseksi, erityisesti jos ajatellaan tiettyä eurooppalaista järjestöä ja myös Yhdysvaltain viranomaisia. Kuitenkin ajatellaan, että naudanlihalle otettaisiin vastaava eh, järjestelmä käyttöön. Näin voitaisiin eh, eh, elintarvikeriskejä vähentää. Italian ministeriö on ottanut esille voivansa käyttää samantyyppisiä keinoja ja minkälaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin te olette nyt päätyneet, kun ajatellaan yrityksiä ja PK-yrityksiä varsinkin tällä alalla ja miten, mit, minkä tyyppisiin, samantyyppisiin sääntöihin millä muilla elintarvikealoilla voitaisiin ryhtyä. Kiitokset. Kiitos tästä. Näin ensimmäinen puheenvuorokierros on saatu päätökseen, joten komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos paljon ja kiitos kysymyksistä. Aloitan Peter Liisen kysymyksestä, joka koski mikrobilääkeresistenssin toimintasuunnitelmaa ja uusia antibiootteja sekä myös näitä terveydenhuollon menetelmien arviointeja. Kuten mainitsin HTA-arvioinnista, olemme juuri saamalla, saamassa päätökseen julkista kuulemista ja sitten aloitamme vaikutusten arvioinnin ja sitten katsomme, miten me voimme edetä asiassa. Ja tämän vuoden lopulla ehkä voimme tehdä lainsäädäntöehdotuksen. Minä puoltaisin lainsäädäntöehdotusta, mutta meidän on arvioitava tilanne ja katsottava, mihin suuntaan olisi vaikutusten arvioinnin jälkeen lähdettävä. Mikrobilääkeresistenssistä ja uusista antibiooteista sitten, kuten tiedätte, meillä on tämä innovatiivisten lääkkeiden hanke tuloillaan. Yritykset tekevät kliinisiä kokeitaan ja meillä on ohjelmia myös nopeasta diagnosoinnista. Tämä varmasti johtaa tuloksiin ja aion tavata myös komission jäsen, jo, jäsenen, joka vastaa sosiaalisista asioista ja teknologiasta. Parlamentin vaatimukset vastaavat myös tärkeitä suuntaviivoja tässä ehdotuksessa, mutta te kysytte lainsäädäntöehdotuksesta, pitää muistaa, että eläinlääkeasetus on saatava viimeisteltyä. Euroopan parlamentti on antanut kantansa, mutta neuvostossa on tullut viivästyksiä. Me pyysimme Maltan puheenjohtajavaltiota olemaan aktiivinen, sillä tässä on kyse myös yhteyksistä näiden kahden lainsäädäntöpaketin välillä ja myös meidän uuden mikrobilääkeresistenssi ehdotuksemme välillä, joka tulee kesäkuussa. Pyytäisin teitä edelleen painostamaan neuvostoa olemaan aktiivisempi tällä alalla. Seuraavaksi Pavel Potsin kysymys neonikotinoideista ja torjunta-aineista – aloitan torjunta-aineista, sillä minun näkökannastani se on hyvin tärkeä poliittinen kysymys. Kuten tiedätte, olen saanut paljon kirjeitä ja sähköposteja. Tammikuussa me hyväksyimme eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa oli miljoona allekirjoitusta. Sillä aloitteella ehdotettiin glyfosaatin kieltämistä. Tämä on hyvä väline parantaa tietoisuutta. Me tarvitsemme enemmän keskustelua suuren yleisön keskuudessa yleisesti ottaen torjunta-aineiden käytöstä, ei pelkästään siis glyfosaatista. Euroopan parlamentti viime vuonna hyväksyi päätöslauselman glyfosaatin, glyfosaatin käyttämisen luvan pidentämisestä seitsemällä vuodella – me olemme ECHLlta pyytäneet arviota glyfosaatin karsinogeenisuudesta. Glyfosaattia ei pidetä karsinogeenisenä eikä mutageenisenä, eikä sitä pidetä myöskään lisääntymistoksisena. Me olemme saaneet myös YK maatalous- ja elintarvikevirastolta yhteisen arvion. Tulos oli, että glyfosaatti ei ole karsinogeeninen. Sama tulo, samaan tulokseen tuli e- Uuden-Seelannin ympäristövirasto myös, ja myös Kanadan virasto, myös Japanin elintarviketurvallisuusviranomainen – Eli meillä on paljon tieteellistä tietoa. Olen saanut myös sähköposteja USAsta John Littleilta ja Rosemary Masonilta, joka on hyvin tunnettu aktivisti. Hän on näissä Monsanto-oikeudenkäynneissä oikein aktiivinen. Hän on lähettänyt minulle paljon tietoja. Ja me olemme jakaneet nämä tiedot sekä kemikaalivirastolle että elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Olemme hyvin aktiivisia kyllä. Kuten tiedätte, kansanterveyden suojeleminen on minun velvollisuuteni. Sekä kemikaalivirasto että elintarviketurvallisuusviranomainen ovat tullut siihen tulokseen, että glyfosaattia ei pitäisi pitää karsinogeenisenä. Glyfosaatti on täyttänyt lupavaatimukset, kun sitä käytetään realistisessa olosuhteissa. Partsais puhuikin tästä, me olemme suositelleet jäsenvaltioille käyttämään tiukimpia mahdollisia glyfosaattisääntöjä. Eli glyfosaatin käyttöä pitäisi rajoittaa julkisissa tiloissa, julkisissa puistoissa, julkisilla leikkikentillä ja pitäisi myös minimoida ennen sadonkorjua tehtävä käyttö. Näin voidaan vähentää vaaroja. Me pyydämme myös jäsenvaltioita uudistamaan äh, torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevat suunnitelmansa ja ottamaan käyttöön myös vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita, esimerkiksi ei-kemiallisia torjunta-aineita – näin pystytään käsittelemään torjunta-aineiden käyttöä hyvin kattavasti, sillä on aivan selvää, että meidän on oltava varovaisia näissä asioissa. Minulta kysyttiin myös Monsanto-papereista. Kuten tiedätte, USAssa tutkitaan näitä Monsanto-papereita. Me tiedämme näistä tutkimuksista. Ja tiedämme, että on mallisia esimerkkejä tullut maailmalta, Dieselgate ja niin edelleen. Me katsomme tarkasti tätä tutkimusta, jos todistetaan, että tietoja väärennettiin tahallisesti, niin silloin meidän on, on puututtava asiaan. Jos tutkimustietoja on vääristelty, niin tämä on va- erittäin vakava asia, jolla on oikeudellisia seurauksia. Tällä hetkellä kuitenkin meidän on seurattava tieteellistä tutkimusta, noudatettava oikeudellisia velvollisuuksiamme. Me olemme suositelleet jäsenvaltioille, että keskustellaan seuraavasta – lupavaiheesta ehkä syyskuun loppuun mennessä tänä vuonna. Te puhuitte myös kuitenkin yleisestä torjunta-aine lainsäädännöstä refitistä ja refitistä. Me annamme kyllä tästä kaikki tiedot ja kun näemme lopputulokset, keskustelemme sitten siitä, miten pystymme parenta, parantamaan torjunta-aineiden sääntelyä. Ehkä meidän on parannettava elintarviketurvallisuusviranomaisen avoimuutta ja annettava uusia mahdollisuuksia. Teemme siis tätä työtä parhaillaan ja aiomme katsoa tätä kaikkea hyvin tarkasti tämän vuoden lopulla. Neonikotinoideista me noudatamme EFSAn päätelmiä. Pidämme siis tarkasti silmällä torjunta-aineiden asiaa. EFSA on tällä hetkellä käsittelemässä neonikotinoideja – Ja määräaika on lykätty tämän vuoden marraskuun 13. asti, koska tietoa on niin paljon. Hakijoilta ollaan pyydetty antamaan lisätietoja näistä kolmesta neonikotinoidista. Tämän jälkeen sitten pääsemme eteenpäin. Kaikessa kolmessa aineessa ollaan ehdotettu, että käyttö rajoitettaisiin pelkästään kasvihuoneisiin. Ja kuten tiedätte, hallintokomitea antaa sitten lausuntonsa tästä. Minun lähestymistapaani perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja siihen, että noudatetaan tieteellisiä todisteita tiukasti ja tietysti myös pitää noudattaa suhteellisuusperiaatetta – Lisäksi täällä esiteltiin kysymys hormonaalisesta haitta-aineesta. Tähän liittyy samaan alueeseen. Olemme käyneet keskusteluita valiokuntanne kanssa ehdotuksesta, joka koski kriteerejä ja poikkeuksia. Olette sanoneet, että valiokuntanne haluaisi erottaa lopulliset kriteerit ja poikkeukset kahteen eri lainsäädäntötekstiin. Näin teimmekin, mutta keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ovat erittäin hankalia tällä hetkellä. Me emme ole saaneet aikaiseksi määrä enemmistöä, kun olemme puhuneet toisaalta lopullisista kriteereistä ja toisaalta poikkeuksista. Mehän tiedämme, että tässä ei ole kyse pelkästään tieteellisestä tiedosta, vaan myös poliittisesta ympäristöstä. Poliittisesti emme ole saaneet aikaiseksi määrä enemmistöä, joten emme ole päässeet eteenpäin. Tällä hetkellä yritämme jälleen kerran saada aikaiseksi määrä enemmistön. Olen tietoinen kyllä että parlamentin kanta hyväksyttävän riskin poikkeukseen on kielteinen. Sitten merkinnöistä 8. maaliskuuta komissio, komissio hyväksyi suuntaviivansa alkoholijuomien energiasisällön merkinnöistä ja muista merkinnöistä – ja tässä on kyse siis olemassa olevasta poikkeuksesta, josta alkoholijuomat hyötyvät. Mutta pitää muistuttaa, että aikaisempi komission ehdotus oli samansuuntainen, mutta Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät aikaisemmin antaa poikkeuksen alkoholijuomille. Ja nyt jälleen kerran me olemme esittäneet raportin ja me tiedämme aivan hyvin, mikä tilanne on. Me pyydämme teollisuuden toimijoita esittämään myös itsesääntely, yhteisen itsesääntelykantansa, sillä jotkut toimijat ovat valmiita e, merkitsemään juomeensa kalorit esimerkiksi. Meidän on kuitenkin saatava aikaiseksi yhteinen lähestymistapa tällä teollisuuden alalla. Ja jos se ei ole tyydyttävä, aloitamme lainsäädäntöehdotuksen muotoilun. Tämä on siis tuloillaan. Ravintolisät, vitamiinit ja hivenaineet sitten. Vita, vitamiinit ja ravintolisät 45 niistä on osa EU-lainsäädäntöä ja enimmäismäärän pitäisi perustua tieteellisiin todisteisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat, jotka ovat EFSAn tekemiä kasvien ja muiden ravintolisienkin sisältöä voidaan säännellä, mutta niitä koskevat kansalliset säännöt, koska EU-sääntelyä ei ole. Tietysti komissiolle pitää antaa ilmoitus, mutta jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan aktiivisia tässä asiassa. Olisi hienoa nähdä en, enemmän yhteistyötä ja rohkaisisin jäsenvaltioita tekemään asiassa enemmän. Rova Konechna kysyi HIVn tuberkuloosin ja hepatiitti C torjunnasta. Komissio on sitoutunut auttamaan lopettamaan HIV- ja tuberkuloositapaukset. Olen keskustellut tästä monien toimijoiden kanssa, sillä nämä toimet on tehtävä jäsenvaltioiden tasolla. Kuten tiedätte, konkreettiset terveydenhoitokysymykset ovat jäsenvaltioiden toimivallassa Jäsenvaltioiden on parannettava toimiaan, jotta ne pystyvät parantamaan, jotta ne pystyvät äh, saavuttamaan nämä tavoitteet. Euroopan unionin terveydenhoito-ohjelmassa yritetään ainakin heikompi osaisissa ryhmissä saada parannuksia aikaiseksi. Esimerkiksi huumeiden äh, käyttäjien kohdalla ollaan pystytty suosittelemaan ennaltaehkäisytoimia. Me annamme jäsenvaltioille tietoja, jotta ne voisivat käyttää näitä välineitä. Komissio on aloittanut myös HIV-AIDS ajatushautomon ja mitä sitten tulee hinnoitteluun, niin yritämme aina helpottaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä on Lissabonin sopimuksessa vain tällaisia täydentäviä määräyksiä täydentävisistä toimista ja yhteistyön kannustamisesta. Jäsenvaltioita pitäisi siis kannustaa teke, toteuttamaan yhteisiä toimia. Olisi hienoa nähdä myös teidän panostuksenne. Ehkä voisitte painostaa jäsenvaltioita puuttumaan asiaan jälleen. Useat kysymykset koskivat myös alkuperämerkintöjä. Meillä ei ole nyt tällä hetkellä aikomusta uudistaa näitä sääntöjä. Me odotamme Ranskan raporttia asiasta vuoteen 2018 mennessä ja me tarvitsemme tämän analyysin ennen kuin pystymme etelemään asian. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Ja sitten toiselle kierrokselle ryhdymme. Toivon, että puhutte vain minuutin ja vain yhdestä aiheesta. Meillä on tässä pitkä luettelo kyllä edessämme ja haluamme tietysti kuulla myös komission jäsenen vastaukset. Ensiksi Krostet. Suoraan aiheeseen yritän puhua nopeasti. Aivan niin kuin kollega Peter Liisi haluaisin korostaa eläinlääke sääntöjä. On aivan järkyttävää, mitä tapahtuu. Neuvosto halvannuttaa kaiken, keskustelee ikään kuin asiantuntijat olisivat jossakin olohuonekeskustelussa. Kuitenkin aihe on kiireellinen. Tätä emme voi hyväksyä. Parlamentti ja komission täytyy lyödä päänsä yhteen ja katsoa, miten asioita saadaan todella eteenpäin. Sitten lääketieteellisen teknologian arvioinnin harmonisointi. Meillä on ollut julkinen kuuleminen, siitä on saatu tuloksia, niistä haluaisin kuulla hieman lisää. No sitten lasten lääkkeet, tutkimustulokset tulisi saada tietoon. Niitä on odotettu keväksi. Nyt puhutaan kesän jälkeisestä kaudesta. Toivon vain, että viivästystä ei enää enempää tähän synny. Sitten lasten ja nuorten syövät. Niitä täytyy aivan erityisellä tavalla hoitaa. Voitaisiin ajatella, että olisi toimintasuunnitelma, jolla nimenomaan puututtaisiin lasten ja nuorten syöpätyyppeihin Vähän niin kuin aikaisemmin on toimittu Alzheimer-toimintasuunnitelman kanssa. Um, next speaker, ja Parnio, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, nopeasti. Euroopan lääkevirasto on siis Lontoossa ja se on tarkoitus siirtää unionin johonkin toiseen jäsenvaltioon. Ennen viime lauantain huippukokousta, jossa puhuttiin Brexitistä, niin Toivoimme, että neuvosto pääsisi nopeasti yhteisymmärrykseen asiasta. Tiedättekö, milloin neuvosto tästä päätöksen tekee ja mitä siis viime huippukokouksessa on päätetty tästä lääkeviraston tulevasta paikasta. Voisitteko te myös sitten kiinnittää huomiota siihen, miten arvioidaan komissiossa tätä asiaa, mihin neuvosto on myös puuttunut kun valitaan paikkaa, kun ajatellaan ehdokasmaiden eri teknisiä yksityiskohtia. Jos ajattelemme sitten huhtikuun 19. päivää, jolloin me esitimme myös Ranskaa lääkeviraston paikaksi. Ja minä tosiaan tuen tätä Ranskan esittämää ehdotusta. Ja jos ajat, ja Lilleen sitä ajattelimme Ranskassa, että Lontoohan on tuossa aika lähellä ja sinne pääsee Eurostarillakin helposti ja siellä on myös merkittävää eh, teknologiaa tältä alalta. Uskon, että tämä ehdokkuus palvelisi myös näitä 900 virkailijaa, jotka ovat työssä virastossa juuri siksi, koska tämä sijaitsee niin lähellä Lontoota. Kiitokset ja Girling, olkaa Uh, thank you very much. Um... Kiitos komission sen päivää. 11. tammikuuta parlamentissa esiteltiin uh, yhteisen tutkimuskeskuksen neonikotinoiditutkimusta ja yhteenveto, joka meille esiteltiin, oli hyvin selkeä. Mitä myönteistä vaikutusta ei ollut hyöty, mm, hyötyeläimiin silloin, kun käytettiin neonikotinoideja. Se ei millään tavalla esimerkiksi parantanut mehiläisten tai muiden pölyttäjähyönteisten hyönteisten tilannetta. ennen kuin kiellettiin neonikotinoidit, saimme tietoa muutamasta jäsenvaltiosta, jotka olivat ennakkoon jo kieltäneet neonikotinoidit ja samanlainen lasku kuitenkin pölyttäjien määrissä oli tapahtunut verrattuna niihin jäsenvaltioihin, joissa tätä kieltoa ei oltu toteutettu. Tammikuun esityksen jälkeen minulla on vielä PowerPointitkin tallella. Valitettavasti emme kuitenkaan saaneet eh, kopiota tästä eh, raportista ja nyt näyttää siltä, että raporttia ei ole saatavissa. Sitä ei saada yhteisestä tutkimuskeskuksesta, sitä ei saada myöskään EFSasta. Haluaisinkin kysyä teiltä, eh, voisinko saada sen suoraan teiltä? Se on julkisesti esitelty meille, mutta nyt näyttää siltä, että raporttia pimitetään, sitä ei toimiteta. Ja nyt kuitenkin eh, tehdään ehdotus eh, lisää neonikotinoidien kieltämisestä. Eh, ei ole tuloksia siitä, että näiden kolmen kieltäminen olisi johtanut myönteisiin tuloksiin. Kiitos. Speaker, Madame Viernik. Kiitokset. Dear Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin esittää kysymyksen Kesinen Meissnerin puolesta koskien lääkintälaite lainsäädäntöä. Kesinen Meissner tietää, että MDR on eri pääosaston salkussa, mutta haluaisin silti puhua tästä. Neuvotteluprosessissa pitää nyt taata, että nämä asetukset pannaan parhaimmalla tavalla täytäntöön nyt on, on, ollaan jo tekemässä delege, delegoituja säädöksiä. Näitä delegoituja säädöksiä tarvitaan ennen kuin viranomaiset voidaan nimetä. Jos riittäviä resursseja ei ole käytössä, nimeämisprosessi näille vastuunalaisille viranomaisille kestää hyvin kauan ja saattaa kestää kauemmin kuin odotetun vuoden Tämä siirtymäaika on kolme vuotta ja lisäviivästykset lisäisivät aikaa, joilla, joka, joka tuottajilla on sopeutua tähän sääntelyyn. Ehkä voisitte ottaa huomioon nämä kommentit tai ehkä teillä on lisätietoja siitä, miten komissio varmistaa, että sen, että, että ei tule viivästyksiä, kun potilaat tarvitsevat näitä hoitoja. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Ei ole kauakaan siitä, kun Euroopan parlamentti hyväksyi minun valiokunta-aloitteisen mietintöni kanieläinten olosuhteista maataloudessa. Kanieläimissä käytetään hyvin korkeita antibioottimääriä ja tämä on vaara kansan terveydelle. Kanit, eh, kuten muutkin hyötyeläimet, ovat hyvin alttiita eri sairauksille. Tämä on osa suurempaa antibioottien resistenssiongelmaa. Nyt komissio on, on pystyisi vähentämään antibioottien käyttöä, jos vähennettäisiin kanien pitämistä pienissä häkeissä nyt ennen parlamentin äänestystä sanottiin, että no, tämähän on jäsenvaltioiden asia. Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa on suuri määrä tällaista kanien pitoa, joten kysyisin teiltä, oletteko myös sitä mieltä, että tämä antimikrobi tai mikrobilääkeresistenssi myös kanieläinten kohdalla, pitäisikö se yrittää ratkaista jäsenvaltioiden tasolla vai pitäisikö se olla EU-toimielinten käsissä? Kiitos. Merci, madame la Kiitokset, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kun saavuitte tänne komission jäsen, koska paljonkin murehdittavaa on. Nyt on vuosi 2017. Muistan, että vuoden 2014 ja silloin meillä aina puhuttiin näistä hormonaalisista haitaineista ja edistysaskelia ei ole saatu mm, juuri metriäkään. Neuvostossa tämä asia on jumiutunut ja komission ehdotuksetkin itse asiassa jumiuttavat koko järjestelmän. Jos me ajattelemme asiaa, niin tässä pitäisi edetä ja teillä olisi tässä tehtävä kyllä tehtävänä joku virasto antaa tästä lausunnon. Täytyy tutkimustulokset kyllä saada. Te sanoitte, että komissio tämän uuden direktiivin kanssa vaatii avointa pääsyä tutkimuslähteisiin. Ja nyt sitten esimerkiksi EFSA, jos se ei voi tällaisia tutkimuksia julkaista, niin sehän on vastoin etuamme. Ja kuitenkin kansa, moni, moni, moni monikansallisten yritysten tuloksia sitten näytetään tutkastavan. Ja sitten nämä nanopartikkelit ja elintarvikkeet. Jos ajattelemme elintarviketurvallisuutta, kansalaisjärjestöt ovat löytäneet nanopartikkeleita eh, tietaanidioksidista esimerkiksi eh, puurukumeista, makeisista, tietyistä tuotteista, vaikka me olemme välittäneet tietoa kansalaisille ja myös meillä on asetus tuo tuotemerkinnöistä, eikä tätä alkuunkaan voi hyväksyä. Eli minä pyydänkin nyt komissiota toimimaan jäsenvaltioissa, jotta tuotemerkinnät todella tulisivat pakollisiksi, kun tällaista titanidioksidia voi päätyä muun muassa karamelleihin, vaikka se vaikuttaa suoraan eh, sisäelimiin. Ja sitten vielä naisista. Ranskassa on ollut melkoinen skandaali naisten eh, kuukautisuojiin ja tamponeihin, kun siellä on torjunta-aineita, dioksiineja ja sen sellaista. Ja kun esitin tämän kysymyksen komissiolle, niin komissio eh, sanoi, että näitä aineita ei tarvitse teollisuuden merki, merkitä näihin, eli oletteko te aikonut puuttua tähän asiaan? niin jos teillä on enemmän asiaa, niin teidän täytyy esittää nämä toisissa yhteyksissä, mutta nyt teidän täytyy puhua ainoastaan minuutin ajan. Mäkines. Kiitos, yritän puhua täsmällisesti lyhyesti. Olisi hyvä, että kaikki käyttäisimme sanoja niiden oikeassa merkityksessä. Tällä on puhuttu tuholaistorjunta-aineista, kun kyse on itse asiassa rikka kasvien torjunnasta. Glyfosaatti on rikkakasvien torjuntaan tarvittu tuote. Meidän tulee olla huolellisia, että emme käytä sanoja haitallisessa merkityksessä. Eli glyfosaatti siis torjuu rikkaruohoja, haitallisia rikkaruohoja. Täällä on mainittu myös julkisen mielipiteen huomiointi. Minulla on paljon mielipiteitä, mutta välttämättä minulla ei ole tieteellisiä todisteita tukeakseni mielipiteitä. Miten te arvioitte tätä tilannetta? Toivottavasti painotatte kovasti tieteellisiä näkemyksiä. Julkinen mielipide voi vaihdella. Äh, se on hataralla pohjalla. Sen takia tarvitaan osaamista ja asiantuntijuutta. Ja sitten lääkevirastosta äh, sijainti on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää Brexitin jälkeen on se, että virasto jatkaa työtänsä kansalaisten hyväksi. Lille on mainittu. Dublinkin on aika mukava paikka. Kiitos. <laughs> Thank you. Uh, Kiitokset ja sitten Porzan, olkaa hyvä. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kiitos, että keskustelette kanssamme tänään. Olen valiokunnassamme yhteyshenkilö Euroopan unionin lääkevirastolle. joten minäkin haluaisin esittää kysymyksen sen siirtämistä, kuten kollega Gillkin jo kysyi. Hän kysyi tämän viraston kohtalosta ja viime viikonlopun keskustelusta EU-johtajien huippukokouksessa. Haluaisin lisätä tähän yhden kysymyksen tästä vuokrasopimuksesta Canary Wharfilla oleva, olevassa rakennuksessa. Tuleeko se olemaan osa tätä Brexit-lainsäädäntöä? Onko teillä siitä tietoja? Me tiedämme, että tämä virasto tarvitsee myös lisävaroja ja logistista apua eh, voidakseen jatkaa toimintaansa tauotta onko komissio suunnitellut tai ottanut huomioon tulevassa talousarviossa nämä lisäkustannukset? Dank u wel. Eh, meneer de commissaris, ik heb een heel andere vraag. Eh, Kiitokset. Puheenjohtaja, minulla olisi esittää seuraavan tyyppinen kysymys terveysriskeistä jotka liittyvät teko nurmeen. Me olemme nähneet eräässä raportissa näiden ainesosasten aiheuttavan syöpää ja nämä ainesosat voivat sitten myös päätyä ympäristöön. Komissio on sanonut odottavansa lääkeviraston arviota asiasta. Lääkevirasto on vuoden alussa esittänyt tuloksensa siitä, että ei pitäisi tästä sen enempää huolestua, ja komissio on ajatellut tähän REACH-säädöstä. Mitä komissio siis aikoo tehdä? Aiotaanko tällainen REACHin mukainen eli kemikaalilainsäädännön mukainen säädös ottaa käyttöön. Kiitos komission jäsen. Haluaisin valittaa siitä, että teidän yksikkönne on ollut toimeton tässä elintarvikeasetuksessa. Minä jokin aika kirjoitin teille ja pyysin, että määrittelisitte sääntöjä ja sitten sain vastaukseksi, että on muutenkin tarpeeksi tekemistä ja sanoit, että nämä määräajat, määräajat no, noudatetaan ensiksi kaksi vuotta ja kolme päivää sitten tämä määräaika on umpeutunut. Ja ennen kaikkea alkoholijuomien juomia koskeva ehdotus, minä kyllä Puolan myös itse mutta tätä teollisuuden alaa kyllä pitää suuntaviivoilla myös auttaa, sillä en usko, että nämä, että nämä mikroyritykset pystyisivät siihen, että vuoden aikana koko nämä, kaikki nämä yritykset pysty, velvoittaisivat itsensä merkitsemään kalorimäärät. Ja lisäksi me tarvitsemme annoskokojen merkitsemistä se, että näitä annoskokoja ei tällä hetkellä nyt merkitä, johtaa siihen, että viisi e, suurta elintarvikekonsernia määrittelevät nyt oman merkintäjärjestelmänsä, siis ne keksivät sen aivan itse. Ja tietysti tämä johtaa kuluttajien harhaan johtamiseen. Kyllä teidän yksikkönne on aktivoiduttava tässä asiassa kiireellisesti señora <clears throat> presidenta. Pues bueno, con la última intervención enlazándola. Niin, että Jos otan tämän elintarviketurvallisuuden ja tuotemerkinnät ja ravintolisämerkinnät, tämä kaikki lainsäädäntö ei riitä me olemme joutuneet havaitsemaan huomattavia ongelmia. Monta kertaa myös mainonta on varsin vahingollista. Tietoa täytyy välittää kuluttajille paljon enemmän varsinkin haavoittuvimmille ryhmille, joille, joiden kannalta nämä ravintolisät ovat tärkeitä erityisesti. Ja meidän täytyy toimia nyt kunnianhimoisemmin tässä elintarvikemerkintäasiassa, jotta kuluttajalle jää selkeä valinnanvara. Ja sitten Euroopan lääkevirastosta minua huolestuttaa, että tässä nyt sitten tehdään vaikutusten arvio tämän vuoden loppuun mennessä. mennessä parlamentti varmasti teitä tukee tässä kysymyksessä. Joka tapauksessa tämän viraston täytyisi toimia paljon tehokkaammin, jotta lääkeet saataisiin kaikkien saataville ja myös tämä koskee tuota mikrobilääkeresistenssiä. Onko tästä oletettavissa uutta tietoa kesäkuussa vai ymmärsinkö jotakin väärin? Kiitos. Kiitokset tästä teille kaikille. Näin varmaankin pääsimme nyt keskustelukierroksemme loppuun. Komission jäsen, olkaa hyvä. Vai vieläkö? Niin, sain tämän puhujaluettelon etukäteen, eikä meillä ole aikaa, joten Shreik, olen pahoillani, että ole tässä luettelossa. Ja tässä siis oli vaikka kuinka paljon nimiä listalla muutenkin ja to, innokkaita puhujia ei meillä ole aikaa. Olen pahoillani. Luettelu on siis ollut liian pitkä. Olette ehkä ollut luettelossa, mutta tämä on liian pitkä. Kuitenkin anteeksi, kun en sitä aluksi sanonut. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much indeed for questions. May... Kiitos esitetyistä kysymyksistä. Lähden liittelee edustaja Kastetin kysymyksestä eläinlääkkeestä. Olen samaa mieltä kanssanne. Tilanne on pettymys. Me tiedämme, että aihe on hyvin tekninen luonteeltaan. Se ei ole pelkästään sitä, vaan niin kuin tiedätte, me käsittelemme kaikkia kysymyksiä avoimella tavalla. Joissakin maissa Eläinlääkäreillä on oikeus määrätä ja myös myydä ja rekisteröidä antibiootteja. On varsin vaikeaa rohkaista näitä henkilöitä vähentämään antibioottien käyttöä. No sitten terveysteknologia ja sen arvioinnit. Julkisessa kuulemisessa olemme saaneet kommentteja, jotka ovat varsin rohkaisevia. Suurin osa sidosryhmistä tukee sitä, että tehostamme yhteistyötä terveysteknologian arvioissa vuoden 2020 jälkeen. Jotkut jäsenvaltiot ovat tietysti eri kannalla. Minulla on ollut hyvä mahdollisuus käydä eri maissa ja keskustella ministereiden kanssa äh, jäsenvaltioiden lähestymistavoista mutta me toteutamme vaikutusarvion ja tämän jälkeen katsomme, minkälainen kehys tässä syntyy. Mehän tarvitsemme laajan konsensuksen. Julkisen kuulemisen pohjalta toteaisin, että näkymät ovat rohkaisevat. Lasten ja nuorten lääkkeitä tarvitaan enemmän käyttöön. Se on aivan selvää. Lääke lastenlääkkeiden asetus on ollut käsittelyssä ja tämän vuoden helmikuussa asia on käsitelty. Nyt komission on tiedot analysoitava ennen kuin teemme johtopäätöksiä. Tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada tuloksia aikaan. Ennen tätä julkaisemme vielä julkisen kuulemisen tulosten yhteenvedon. Totta kai asioita käsiteltävä julkisesti. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä tältä osin. unohdin haimasyöpäkysymyksen Pavel Potsilta. Haluaisin kiinnittää huomionne aivan erillisesti tähän kysymykseen. Tämä on aivan konkreettinen kysymys ja se vaatii hieman yksityiskohtaisempaa vastausta. No sitten Gilles Bernion kysymys. Komissio arvioi kaikkia kriteereitä objektiivisesti. Jean-Claude Juncker on keskustellut Donald Tuskin kanssa ja he ovat päättäneet, että neuvostossa aiheesta keskustellaan kesäkuussa. Sitten päätöksiä tämän jälkeen. Älkää nyt kysykö minulta jäsenvaltioista, kaupungeista. Ei, ei tämä ole meidän päätöksemme. Asia on neuvoston mm, päätettävissä, päätettävä. Jäsenvaltiot kilpailevat keskenään ja se on aivan ok. Ensin on ymmärrettävä se, että tarvitaan aikataulutusta, on huomioitava velvoitteemme on turvattava potilasturvallisuus, on taattava myös työpaikkojen jatkuvuus. Ja neuvoston on totta kai tehtävä laskelmat kaikista seurauksista, seuraamuksista. Neuvosto siis päättää asian. Me tiedämme hyvin, että vasta päätöksen jälkeen laskelmat tehdään näistä teknisistä kysymyksistä, rahoituskysymyksistä ja niin edelleen. Tämän jälkeen meillä sitten esitetään loppupäätelmät. Komissio on siis puolueeton tässä asiassa. No sitten kysymykset, jotka liittyvät liittyvät lääkevirastoon. Kyse ei ole tässä yhteydessä Brexit-neuvotteluista. Kyse on aivan puhtaasti EUn sisäisestä asiasta. Sitten edustaja Gölling kysyi yhteisen tutkimuskeskuksen raportista. Minä olin viime viikolla Seviassa Minulla oli hyvä mahdollisuus keskustella juuri näistä aiheista. Kiinnittäisin huomionne siihen, että kyse ei ole nyt siitä, että siellä vastustettaisiin EFSAn johtopäätöksiä, vaan pikemminkin pohdittiin sitä, miten tämä määrittelisi jatkossa tulevia vaihtoehtoja, mahdollisuuksia – miten jatkossa toimittaisiin. Pyysin kyllä yhteiseltä tutkimuskeskukselta lisää tietoja. Tällä hetkellä tällainen raportti ei vielä ole valmis. Kyse ei ole eh, mehiläisistä tehdyistä tieteellisistä tutkimuksesta, vaan eh, kyse on pikemminkin viljelijöiden käytänteistä. Tiede tältä osin on hyvin selkeä. Meillä ei ole epäilyksiä tästä. Ja me toimimme tieteen tarjoamalla perustalla. Tämä on aivan selkeä tilanne. No sitten täytyy käsitellä sitä, miten voimme korvata rikkaruohomyrkkyjä, tuholaismyrkkyjä silloin, kun käytetään näitä äh, myrkyllisempiä torjuntakeinoja äh, nimenomaan mehiläisten näkökulmasta. Miten voitaisiin näitä korvata? No sitten edustaja Ek esitti kysymyksen kanineista. Meillä on tästä olemassa säädös, joka varmistaa sen, että eläimille ei aiheudu tahatonta, tarpeetonta tuskaa ja kipua. On otettava huomioon myös se, että kanineita äh, jalostetaan, kasvatetaan vain rajallisissa toimin. Sen takia katsomme, että jäsenvaltiot ovat tässä paremmassa asemassa ryhtymään toimiin. Mutta toki voimme keskustella siitä, miten tätä alaa äh, viedään eteenpäin myös tämä foorumi huomioiden. Me haluamme saada käsityksen tilanteesta ihan tilatasolla ja pyydämme omia yksiköitämme raportoimaan sen jälkeen, kun tällainen tarkastus tai katsaus on tehty. Eläinten hyvinvointifoorumi on kuitenkin oikea instanssi toimimaan ja pyydänkin jäseniä tukemaan tällaisen foorumin työtä niin, että aihetta voidaan siellä käsitellä. No sitten edustaja Gernike mainitse äh, lääkinnälliset laitteet. Ne kuuluvat kollega Bienkovskan salkkuun. Katson, että asetuksen hyväksyminen silloin, kun kyse on näistä lääketieteellisistä laitteista ja in vitro-tekniikasta, on oleellisen tärkeää meidän kaikkien kannalta. Olen samaa mieltä siitä, että näiden tekstien hyväksyminen on vain alku pitkälle prosessille. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentin tuella, kansallisten parlamenttien kaikkien toimijoiden tuella, tämän uuden lainsäädännön täytäntöönpanon haasteisiin voidaan vastata nopeasti. Teen läheistä yhteistyötä komission jäsen Bienkovskan kanssa. Minun yksikköni tekee työtä tehokkaasti Tarkoitus on pitää kiinni velvoitteistamme aikataulun mukaisesti. No sitten nanopartikkelit, Rivasin kysymys. Me työstämme delegoitua säädöstä, jotta tällaisia tietoja saadaan kuluttajien käyttöön. No sitten edustaja Samerin kysymys nopeasta arviosta silloin, kun kyse on terveysväittämistä. Tämäkin kuuluu paremman säätelyn pakettiin. Komissio tekee nope- työtä nopean arvion aikaansaamiseksi. Kyse on ensinnäkin ravintoaineiden profiileista. Tuloksia odotetaan alkuvuodesta 2018. Nyt ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä, koska arvio on edelleen käynnissä. Me tiedämme, että kasvissyöjät ovat huolissaan, mutta me haluamme tehdä työmme loppuun niin, että saamme arviot valmiiksi näistä terveysväittämistä ja ravinto, lisäravinteista, ravintolisista. Ja sitten edustaja Demesmaker kysyi REACH-säätelystä. Kyse on ympäristökysymyksestä. Pyytäisin, että esitätte kysymyksen kollegalleni, koskapa minulla ei ole ollut mahdollisuutta tällaisiin kysymyksiin vastata. No, luulenpa, että nyt olen yhteenvedon esittänyt kaikkiin kysymyksiin. Vielä esille olen samaa mieltä, kun puhutaan pestisideistä, niin pitää todella olla tarkkana. Meillä on herpisidejä, biosidejä, äh, fungisidejä, sienitorjunta-aineita. Eli kyse on erilaisista kemikaaleista ja eri käyttötavoista, eri tavoitteista. Jotkut äh, tappavat tuholaisia, jotkut taas rikkakasveja. No sitten tiede ja julkinen mielipide. Minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että julkinen mielipide ja tiede Äh, voivat olla ristiriidassa ja näin on ollut koko inhimillisen historian ajan. Galileo päätti, että äh, maa kiertääkin aurinkoa, äh, mutta silloin julkinen mielipide ei ollut valmis tällaiseen ja Kopernikus niin ikään oli samassa jamassa. Silloin ajateltiin, että julkinen mielipide on hyvin vaarallinen. No, sanon, että me teemme parhaamme jotta voimme rohkaista tutkijoita, tieteilijöitä toimimaan avoimesti ja rohkaisemme heitä myös puhumaan kansalaisten kanssa. Jos ei ole luottamusta tieteeseen, niin me emme koskaan saa aikaiseksi elintarviketurvaa. Jos tieteeseen ei luoteta, niin ei ole mahdollisuutta suojella lapsia rokotuksiinkin liittyy tämä sama julkisen mielipiteen ongelma. Joskus on raportoitu harhaanjohtavasti, että rokotteet aiheuttavat autismia. On kaikenlaisia harhaluuloja tältä osin. Glyfosaatistakin on luettavissa monenmoisia tutkimuksia. Ikävä kyllä nämä tutkimukset eivät välttämättä ole aina tieteellisellä pohjalla toteutettuja. Me käymme julkista keskustelua. Joku täällä kysyi uusista jalostustekniikoista. Syyskuussa olemme järjestämässä suurta konferenssia täällä Brysselissä. Kutsumme kaikki alan toimijat yhteen ja keskustelemme uusista jalostustekniikoista yksityiskohtaisemmin. Tällä hetkellä me olemme nyt jo äh, julkaiset raportin uusista jalostustekniikoista. Eli on hyvin tärkeää, että tällainen saadaan aikaiseksi. Se osoittaa, miten edistystieteessä vie meitä eteenpäin verrattuna 20 vuoden takaiseen tilanteeseen. Silloin käsitys muuntogienisyydestä oli aivan toisella tolalla verrattuna tähän päivään. Tietoisuus on lisääntynyt, kun näistä aiheista keskustellaan. minä en millään tavalla voi toimia niin, ettenkö luottaisi tieteeseen. Herr Kommissar, äh, ich muss meine Frage Hyvä komission jäsen, ette vastanneet kysymykseen, minä kysyn teiltä, miksi elintarvikkeiden merkintäasetuksen täytäntöönpano ei etene, tai se on viivästynyt vuosia, vaikka asetuksessa on määräaikoja. Perusteluna käytetään sitä, että pitää ensiksi käsitellä se, mi, mi, mistä komissiolle on asetettu asetuksessa määräaikoja. Eli komissio sanoi, että en voi huolehtia nyt ensiksi näistä toista asioista. Tämä viivästynyt täytäntöönpano johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen ja hämmentykseen ja myös kuluttajien harhaan johtamiseen. Okay. May I... Niin, ehkä en ymmärtänyt kysymystä, mutta niin varmaan kysyitte täytäntöönpanosäädöksistä, jotka liittyvät asetukseen. Niinkö? No, tässä viivistys, viivästystä toki on epäilemättä tapahtunut. Tarkastan tämän ja palaan asiaan. Minä kuitenkin haluaisin tarkastaa tämän asian. Viivästystä tosiaan on, tiedän sen, mutta tähän menee vaikka kuinka paljon aikaa. Meillä ei ole riittävästi resursseja todellakaan, mutta tarkastan tämän asian kyllä ja palaan asiaan uudelleen, jos nimittäin olen oikein ymmärtänyt, miten tämä täytäntöönpanoasia etenee. Kiitos. Kiitos hyvä komission jäsen paikalla olosta. Kiitokset myös jäsenille osallistumisesta keskusteluun nähdään sitten taas seuraavalla kertaa. Kiitokset komission jäsen.